Okay, colleagues, if I can reconvene the meeting and I'll start by the... No niin, tervetuloa arvon kollegat. Siirrytäänpä alkajaiskoordinaattoreiden kokouksen tuloksiin. Kokoushan pidettiin aamupäivällä. Nimesimme mietinnön laatioita. Ensinnäkin kolme tärkeää meidän kannaltamme, eli yhtenä ehdotusasetukseksi – ajoneuvojen ja perävaunujen ajokuntotestaukset ja toisaalta tien päällä toteutettavat kaupallisen liikenteen ajoneuvojen tarkastukset ja direktiiviehdotus direktiivin korjaamiseksi koskien ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoja. Koordinaattoreiden päätöksen mukaisesti mietintöä haluttaisiin laatia kolme kappaletta, mutta 17. syyskuuta koordinaattorit tapaavat uudemman kerran ja sitten päätetään myöskin siitä, ketkä nämä mietinnöt laativat. Eli jäädään sitä odottelemaan. Sitten komission tiedonanto koskien tavara- ja henkilön liikenteestä vastaavien henkilöiden toiminnasta ja me päätimme siihen liittyen, että tähän liittyen olisi laadittava valiokunta-aloitteinen teksti, mutta jäämme odottamaan 17. syyskuuta järjestettävää koordinaattoreiden kokousta, joskohan muut ryhmät ovat tai valiokunnat ovat kiinnostuneita asiasta. Jos muut ovat tästä kiinnostuneita, niin silloin tämä ei ole enää meidän päätettävissä. Eli katsotaan sitten, löytyykö muita halukkaita. Ja sitten komission tiedonanto koskien asetusta 308 ilmaturvallisuuteen, lentoturvallisuuteen liittyen. Päätimme tähän liittyen olla toimimatta. Ja sitten rautatie liikennemarkkinoiden kehittyminen. Siihen liittyen todettiin, että että emme ryhdy välittömästi toimenpiteisiin, mutta kunhan neljättä rautatien liikenteen pakettia ollaan työstämättä, niin silloin voisimme kantaa kortemme kekoon. Ja sitten annamme pari ehdotusta. Tarkoituksena on muuttaa asetusta 443 vuodelta 2009 koskien vuoden 2020 päästötavoitteiden saavuttamiseksi henkilöajoneuvojen osalta – ja sama pätee myöskin kevyisiin ajoneuvoihin. Päätimme siihen liittyen, että nimeämme näille molemmille teksteille yhden henkilön. Ja mitä tulee vuoteen 2013 ohjelmaan, niin päätimme, että syyskuuhun puoliväliin mennessä pitäisi esittää omat ehdotukset ja me, tehän tiedätte, että me olemme jo suunnitelleet tai päättäneet kahdesta matkasta ensinnäkin Englantiin ja Washingtoniin, mutta toki on vielä mahdollisuus esittää omia ehdotuksia muun muassa kuulemistilaisuuksiin ja niiden järjestämiseen liittyen. 31. syyskuuta mennessä voitte esittää ryhmienne kautta ehdotuksia valtuuskuntavierailulle ensi vuodelle tai sitten kuulemistilaisuuksille, niin ottakaapas nämä ehdotuksenne ryhmien kokouksissa esille, jotta syyskuun puolessa välissä asia voidaan sitten ottaa esille ja tehdä koordinaattoreiden kokouksessa lopullinen päätös. Ja mitä tulee transatlanttisiin suhteisiin, niin me sovimme, että Inta-valiokunnalle voitaisiin esittää ehdotuksia koskien kauppasuhteita Yhdysvaltojen kanssa. Ja 21. syyskuuta mennessä ehdotukset olisivat esi- olisi esitettävä. Lisäksi on pyydetty, että olisimme De Ryhtiin, Kalassiin ja Almuniaan yhteydessä ja keskustelisimme heidän kanssaan muun muassa näistä pikaisista toimituksista ja tässä yhteydessä puhe on ollut UPS ja tnt tapauksista. Mitä tulee komitologia kysymyksiin, Koordinaattorit ovat pyytäneet minua olemaan yhteydessä Kallasiin koskien hyytelöitä ja nestemäisiä aineita ja arvioida sitä, että voitaisiinko kieltoja höllentää ja että annettaisiin tarkempia tietoja käyttöömme. Mitä tulee muihin asioihin, koordinaattorit pyysivät puheenjohtajaa laatimaan suullisen kysymyksen komission suuntaan koskien Ranskassa toimivia rautatiealan eh, yrityksiä. Koordinaattorit ovat saaneet myöskin asiakirjoja käyttöönsä. Barroson lähettämä kirje Sultsille koskien näitä isoja rekautoja, gigalainereita ja sitten myöskin aikatauluraamit, nekin annettiin koordinaattoreiden käyttöön. Onko näihin ilmoituksiin liittyen mitään huomautettavaa? Jos ei, niin valiokunta varmaankin voi tämän näin hyväksyä. Hyvä. Näin pääsemme esityslistalla eteenpäin. TEN-T-suuntaviivat Gumutsakos ja Ertuk tässä yhteisesittelijöinä tätä asiaa käsittelevät. Ensinnäkin yhteisesittelijät saavat puheenvuoron ja sen jälkeen Ekon valiokunnan edustajan Back, hän vastaa siellä tästä. Eli kullakin neljä minuuttia puheaikaa ja sen jälkeen sitten varjoesittelijät ja muut saavat mahdollisuuden kommentoida tätä asiaa. Puoli viiteen mennessä asiaa pitäisi saada hoidettua, eli reilu tunti aikaa. No niin, ensin yhteisesittelijöihin. Ensimmäisenä Kumut Saakos ja sitten kollega Ertuk. Kollega Kumut Saakos, olkaa hyvä. Äh, Hyvät kollegat, ei ole mitenkään välttämätöntä jälleen kerran sanoa, painottaa sitä, kuinka tärkeä tämä keskustelun alla oleva teksti on. Eurooppala, Euroopan laajuiset liikenneverkot muodostavat yhden tärkeimmistä kasvutekijöistä Euroopalle 10-15 tulevalle vuodelle, jopa vielä sitä pidemmällekin. Erityisesti jos otamme huomioon vaikean taloudellisen tilanteen, kasvu, ja EUn kehitys ovat tulleet tavoitteeksi, mutta myös tär- huutaviksi tarpeiksi Euroopalle. Eli nämä verkot ovat sitäkin tärkeämpiä strategisesti ajatellen. Tätä halusin painottaa heti ja ensi alkuun. Ei ole kyse vain öö, kyse, mikä on tavoitteena näissä linjanvedoissa, vaan Tämä on myös tavoitteena yhä suuremmalle keskustelulle, kun puhutaan rahoitusperspektiiveistä näkymistä vuodelle 2014-2020. Ja myöskin, jos ajattelemme keskustelua, seuraava keskustelu ajatellen kahden viikon päästä, joka käydään komission kanssa, puhutaan Connecting Europe-instrumentista. Nämä kaksi elementtiä liittyvät kiinteästi toisiinsa. Mitä sitten tulee itse tähän mietintöön näistä suuntaviivoista. Haluaisin palata näihin suuriin linjauksiin, suurin painopistealueisiin, jotka ovat innoittaneet kollega Hertogia ja minua. Hän oli siis eh, yhteislaatijana, yhteismietinnön laatijana. Edustaja Ertug tulee kertomaan suurista tarkistuksista, jotka teimme komission kantoihin. Mielestämme komission kanta on kuitenkin hyvä tukeva perusta. Se on hyvä lähtökohta keskustelulle. Me olemme sitä mieltä, että meidän ehdotustemme avulla me olemme päässeet todellakin huomattavasti parantamaan komission alkuperäistä ehdotusta. Olemme pyrkineet tekemään tästä realistisemman tekstin ja myös kunnianhimoisemman tekstin toisaalta. Ja mielestäni olemme päässeet hyvään tasapainoon. Olemme todella yrittäneet ottaa huomioon mahdollisuuksien rajoissa eh, eri, kaikkien eri osapuolten omat painopistealueet, kiinnostuksen kohteet ja niille tärkeimmät osa-alueet. Olemme ottaneet pyrkinyt ottamaan kaikista, huomioon kaikkien eri osapuolten suhtautumisherkkyyden. Me haluamme myös tietää, josko näillä ehdotuksilla me todella vastaamme tarpeisiin ja pystymme tarjoamaan jonkinlaista eurooppalaista lisää arvoa näille eurooppalaisille, eurooppalaisille liikenneverkoille. Tämän uuden, tämä uusi metodi perustuu tiettyyn logiikkaan. Kes, keskeinen verkosto ja kokonaisvaltainen verkosto. Kun se komission laatimasta käytävä strategiasta. Tässä on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin se tulee vahvistamaan ja palvelemaan eurooppalaista lisäarvoperiaatetta ja myös sen avulla me pystymme luomaan strategisen ohjelmoinnin, jossa otetaan huomioon yhdenvertaisesti kaikki Euroopan unionin alueet se samalla myös vastaa kuljetustarpeisiin sisämarkkinoilla. Te ehkä jo olette nähneet, pystyneet lukemaan meidän ehdotuksistamme, että me olemme tehneet vain pienempiä korjauksia, joilla ei ole niin suurta kantavuutta. Nämä muutokset tai lisäykset ja lisäykset noudattavat täysimittaisesti komission tekstin mukaista menetelmää. Mutta ei tässä pidä jättäytyä mihinkään harhakuvitelmien varaan. Jotkut kollegat tästä valiokunnasta ovat pyrkineet ehkä saamaan enemmän irti. Saavat tähän mukaan enemmän maita tai enemmän oman omien maittensa alueita. Minä ymmärrän tämän hyvin mutta mm, kuitenkin pitää puhua aivan selkein sanoin. Eurooppalaisen lisäarvon periaatehan on ja tämän metodin kunnioittamisen takana piilee se seikka, että kaikesta ei voi neuvotella. Näistä ei voi neuvotella. Ei tästä voi neuvotella mitenkään paikallisen intressien mukaan, koska tällä on strateginen periaate ja se pitää muistaa, että se on kokonaisvaltainen eurooppalaisitan ajatellen. Me voi kaikki ajatella sitä, että jälleen kerran avataan Pandoran lipas ja jatketaan tätä keskustelua siinä määrin, että se heikentää jo saatuja tuloksia. Haluankin tässä vedota kollegoihin. Arvostan teitä kaikkia yhtä lailla ja arvostan teidän tekemänne työtä ja teidän antamanne panostusta. Mutta teidän pitäisi kuitenkin ottaa huomioon tämä periaate, kun laaditte tarkistuksianne. Ja uskon, että omaatte hyvää tahtoa ja ymmärrystä. Mitkä ovat keskeiset tekemämme muutokset? Parempi organisointi, paremmat rakenteet, paremmat tavoitteet. Olemme pyrkineet myös vahvistamaan ympäristöseuraamusten tutkimusta – tässä mielessä, jos ajatellaan ympäristölle koituvia seurauksia, miten niitä on tutkittu, niin siinä ollaan kyllä törmätty jo meidän, olemme törmänneet omiin rajoihimme. Tässä äh, ehkä se on hyvä, koska joskus täytyy ajatella, että jossain kohtaa täytyy hyväksyä tulevat rajat, ja se on hyvä asia. Miten kansalaisyhteiskunta voi osallistua kaikkiin äh, hankkeen eri vaiheisiin? Olen myös sitä mieltä, että me olemme tässäkin äh, realististen rajojen ääripäissä. Voidaan suorittaa muutoksia, kun koordinaatio on hyvä eri hankkeiden kesken parempi tiedotu, tiedotu, tiedon välitys, parempi avoimuus ja parempi vastuullisuus. Kaikkea tätä on jo kohennettu huomattavasti. Me olemme siis todellakin vahvistaneet kaikkia näitä osa-alueita Euroopan parlamentin nimissä ja puolesta. Nyt haluaisin lähettää viestin eteenpäin. Kerron sen englanniksi, koska mielestäni ymmärretään viesti paremmin. Tent policy must become Tästä tnt politiikasta täytyy tulla kohdennetumpaa, ottaen huomioon EUn lisäarvo ja 2020 tavoitteet, johdonmukaisempi, koordinoidumpi, ehdollisempi, avoimempi, niin että ten tulee kestävämpi, tehokkaampi, moni multimodaalisempi e, niin, että siinä on todellista eurooppalaista lisäarvoa. Είμαστε ανοιχτοί και Totta kai me olemme avoimia kuuntelemaan kaikkia. Olemme valmiita keskustelemaan uusista ehdotuksista, ajatuksista, jotka voisivat vieläkin parantaa tätä tekstiä, mutta tulemme tekemään sen tiivissä yhteistyössä varjoesittelijän kanssa ja jokaisen teistä kanssa, joka siihen on halukas, halukas varjoesittelijän kanssa. Eilen me jo kävimme ensimmäisen keskustelun, anteeksi, kävimme ensimmäisen keskustelun noin kaksi kuukautta, reilut kaksi kuukautta sitten Strasbourgissa. Tässä keskeisin tieto tällä hetkellä, mikä on johdattanut meitä työssämme, joskus moni, vaikeata, monimutkaista työtä. Ymmärrän, että kollegatkin ymmärtävät, miksi se on vaikeata ja monimutkaista. Uskon, että me välitämme teille tässä työn tulokset, jolla todella pyritään parantamaan komission käynnistämä työ, jotta tästä tulisi aina vain parempi. Kuten sanoin jo äsken, kollega Ertug, jonka kanssa olemme tehneet hyvin hedelmällistä ja tiivistä yhteistyötä jo muutaman kuukauden ajan, hän tulee esittelemään tämän yksityiskohtaisemmin kaikki ehdotukset, jotka olemme liittäneet tähän tekstiin, jotta pystymme vieläkin parantamaan komission tekemää esitystä. Kiitos. Very much, Mr. Ertug. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Ertug. The mantle from Mr. Kumutsakos. Ja vielen Dank. Äh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Kollega Kumut Saakos esitteli pääperiaatteet, jotka tässä työn pohjalla ovat olleet. Meille oli tärkeää yhdessä tehdä yhteistyötä, tehdä hyvää yhteistyötä ja saavuttaa päätavoite, nimittäin saada aikaan eurooppalainen liikenneverkko, joka on myös todella Euroopan laajuinen liikenneverkko. Me otimme komission ehdotuksen mielenkiinnolla vastaan ja pidämme sitä myös hyvänä, kuten kollega Kumut Saikos sanoi. Uskon, että onnistumme jopa parantamaan komission ehdotusta, tekemään sitä konkreettisemman ja muokkamaan määritelmät niin, että kaikki muutkin kollegat, jotka eivät ole esittelijöitä, ymmärtävät, mistä on kyse ja miten tavoitteet saavutetaan. Tällä hetkellä ongelmamme, äh, hyvät kollegat, liittyy rahoitukseen. Äh, rahoituskriisin jälkeen tämä on, tai aikana tämä on tietenkin äh, selvä asia. Nykyisten rahoitusvälineiden kesken on vähän koordinointia ja menneisyydessä ei myöskään ole priorisoitu niitä hankkeita, joista syntyy todellista eurooppalaista lisäarvoa. Tämän haluamme parantaa. Täällä on puhuttu myös avoimuudesta. Meidän täytyy tehdä paljon enemmän avoimuuden suhteen ja tarkistuksiin olemme tätä korjanneet. Edustaja Kumut Saakos puhui tästä metodiikasta. Pidimme sitä oikein hyvänä, että on yhteisiä kriteerejä koska tällä tavoin pystymme tasa-arvoisesti kohtelemaan kaikkia EUn alueita niin, ettei avata tätä niin kutsuttua Pandoran lipasta ja kuitenkin ollaan oikeudenmukaisia ja tasa-arvoisia. Tässä puhuttiin myös tästä sopeuttamisesta. Tähän voimme vielä palata. Ja sitten haluaisin vielä puhua. Tiedän, että houkutus on suuri ottaa mukaan tähän alueellisia hankkeita, mutta teidän täytyy koettaa muistaa, että me emme luo tässä mitään alueellista lainsäädäntöä, vaan eurooppalaista lainsäädäntöä ja asia täytyy tarkastella todellakin Euroopan näkökulmasta. Se, mikä on ollut johtotähtämme, näemme tässä on oikeastaan kaksi asiaa. Ensinnäkin 2020 tavoitteet ja sitten liikenteen valkoisessa kirjassa sovitut tavoitteet, koska ne ovat erittäin tärkeitä. On tässä esimerkin energiatehokkuusdirektiivi, josta keskustelemme juuri, siinä aivan selvästi sanotaan, että me emme tule saavuttamaan tavoitettamme. Tavoite oli 20 prosenttia, me tulemme saavuttamaan ehkä juuri juuri 10 prosenttia, ja liikenteen alalla näin ei tulisi saada, äh, tätä ei tulisi hyväksyä, näin ei saisi käydä, ja meiltä syntyy vielä hiilidioksidipäästöjä. Miten olemme yrittäneet sitten tässä toimia? Ensinnäkin artikla kolme siinä mm, määriteltiin käsitteet, sitä konkretisoimme sillä tavoin, että esimerkiksi seitsemän artiklassa, jossa on kyse yhteistä etua koskevista hankkeista, niin siihen kirjaisimme aivan selvästi, että mitkä ovat näitä yhteisiä etuja koskevia hankkeita. Ja on erittäin tärkeää, että tämä myöskin tässä selitämme ja me määrittelimme sen sosioekonomisessa kustannushyötyanalyysin pohjalta ja myöskin pienen vaikutusten arvioinnin siihen lisäsimme, koska Hyvät kollegat, on aivan selvää, että investoinnit eh, liikenneinfrastruktuuriin ovat pitkän tähtäimen investointeja. Siksi meidän täytyy ajatella myös pitkän tähtäimen seurauksia, sekä myönteisiä että kielteisiä. Ja siksi tämä ilmastovaikutusten arviointi on erittäin tärkeää myöskin, jotta tavoitteemme voitaisiin saavuttaa Euroopan laajuisesti. Neljä artiklassa, jossa on kyse tavoitteista, Siinä määrittelemme tavoitteet vielä ihan selvästi on useasti täällä puhuttu eurooppalaisesta lisäarvosta. Se oli meidän mielestämme vähän liian epämääräinen termi ja siksi vähän konkretisoimme sitä. Eli täytyy edistää kestävyyttä, edistää johdonmukaisuutta, tehokkuutta ja lisäksi hyödyn täytyy lisääntyä. Se, mikä meille oli myös erittäin tärkeää, oli se, miten käsittelemme melua, erityisesti rautatieliikenteessä. Ja nyt meillä on selkeät suuntaviivat tässä. Ensinnäkin ehdotamme, että melua estettäisiin, siis sitä ennalta estettäisiin ja sitten sitä vähennettäisiin. Ja tämä ei onnistu jos ei ole johdonmukaisia Connecting Europe välineen kanssa. Eli meidän täytyy pohtia, miksi investoidaan äh, esimerkiksi rautatiekalustoon, jotta saavutaan se, mitä tällä hetkellä ei saavuteta. Ranskassa ja Saksassa on esimerkiksi tiheään asuttuja alueita, ja siellä äh, kansalaiset eivät äh, kannata Ähm, rautatieverkoston laajentamista ja estää sitä. Vielä eräs asia, jota tuemme, joka myös komission ehdotuksessa on, ovat nämä sisävesireitit, sisävesiväylät. Me emme myöskään kuitenkaan saa unohtaa, että ne luonnon äh, varat, äh, joita meillä on EU-ssa, niitä ei saa tuhota ja siksi meidän täytyy siellä, missä meillä on ihan selvää äh, ympäristölainsäädäntöä, niin sitä on sitten noudatettava. Ja silloin kun on mahdollisuus luoda sisävesiväyliä äh, luontoa kunnioittain, niin silloin meidän täytyy se tehdä. Vielä eräs äh, yksityiskohta. Miten käsittelemme näitä meren moottoriteitä? Erityisesti komission ehdotuksessa tämä ei ollut kovinkaan selvästi esillä ja siksi pyytäisimme, että komissio vuonna 2013 joulukuuhun mennessä tekee konkreettisen ehdotuksen siitä, miten voisimme tämän periaatteen ottaa tässä mukaan, koska se on mielestämme tärkeää. Kollega Kumut Sakos puhuikin tästä. Käytävät, ydinverkkokäytävät ovat erittäin tärkeitä. Me pidämme niitä tällaisena koordinointi- ja täytäntöönpanon välineinä. Meillä on tällä hetkellä jo näitä käytäviä, mutta haluaisimme, että ne saisivat tällaisen kaksinkertaisen rakenteen ja että niitä käytettäisiin välineinä, jotta tavoitteet saavutettaisiin. Ja eurooppalainen koordinaattori tarkkailla näitä ydinverkkokäytäviä, niitä eh, se meillä nytkin jo on, mutta komission ehdotuksessa näiden koordinaattoreiden pitäisi yhdistää eh, toimivaltuutensa ja saada mahdollisesti myöskin lisää toimivaltuuksia. Vielä eräs asia, jonka kollega Kumut Sakoskin mainitsi, nimittäin alueellisen ja paikallistason mukaanotto. Hyvät kollegat, on varmaan aivan selvää, että meidän on sidosryhmät otettava mukaan paikan päällä. Ja tämä onnistuu menestyksekkäästi silloin, jos nämä henkilöt ovat myös paikan päällä. Ei voida tehdä niin, että rakennetaan joku suur hanke ja paikallisia pormestareita, kaupunginjohtajia, kaupunginvaltuutettuja ei kuulla. Ja siksi meillä on niin paljon kansalaisaloitteita, jotka vastustavat tällaisia hankkeita, koska kansalaisia ei kuulla. Tämän haluaisimme estää ja viedä läpi myös neuvostossa, joka mielellään tahtoisi, että paikallistaso olisi laisinkaan mukana. Ja se ei mielestämme ole oikein. Sitten vielä raportointivelvollisuus, avoimuus, tiedon välitys. Sen on parannuttava huomattavasti. Me kaikki aina valitamme tästä. Me vaadimme, että jäsenvaltiot ja komissio, kun on kyse rahoitusvälineistä, niiden käytöstä, niin tiedottaa ja kertoo mm, myös tarkkaan, äh, miksi vaadimme tätä, koska me Euroopan parlamenttina tulemme komissiolta vaatimaan tätä raportointivelvollisuutta myös meidän osaltamme, jotta kaikki nämä rahoitusvälineet, jotka ovat hyvin monimutkaisia, joita on hyvin paljon, niin jotta ne, niiden käyttö selkenisi. Ja lopuksi vielä haluaisin sanoa yhteenvetona, tämä on hyvä ehdotus komissiolta, kiitämme siitä vielä kerran. Ja uskon, että komission ehdotusta olemme ehdotuksinemme parantaneet, tehneet sitä konkreettisemman. Ja pyytäisin vielä kollegat, äh, olemme avoimia kaikenlaisille ehdotuksille. Tulkaa luoksemme, jos teillä on pyyntöjä tai toiveita mutta pyydämme myös, että olette vastuullisia tarkistusten suhteen. Älkää tehkö tästä mitään alueellista lainsäädäntöä, vaan tämän tulisi olla eurooppalainen säädös. Ja viimeinen tai viimeistä edellinen asia. Pyytäisin, että komissio tiedottaisi Euroopan parlamentille, erityisesti esittelijöille, siitä, miten kohtelemme Kroatiaa. Me tiedämme, että ensimmäinen 1.7.2013 Kroatiasta tulee Euroopan unionin täysjäsen ja meidän täytyy nyt tietää, mitkä hankkeet tässä ovat mukana, mitkä ovat ydinverkossa, mitkä kokonaisverkossa meidän on nostettava nämä asiat esiin. Ja lopuksi haluaisin vielä kiittää varjoesittelijöitä. Tämä on ollut todella erinomaista yhteistyötä, erittäin avointa, rehellistä ja me kummatkin haluamme jatkaa tätä työtä. Sydämelliset kiitokset vielä kaikille ja mielellämme vastaamme kysymyksiin. Thank you very much. Next. Paljon kiitoksia. Seuraavana Ekon valiokunnan edustajana edustaja Buck. Neljä minuuttia, toivottavasti ei yhtään sen enempää, koska monia muitakin puheenvuoropyyntöjä on esitetty. Ja, några korta punkter om det. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Ihan muutama lyhyt huomio tähän tekstiin liittyen. Helmikuussahan ETSK hyväksyi oman tekstinsä Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin liittyen. Haluaisin todeta seuraavaa. Me olemme tyytyväisiä tähän luonnokseen, eli että kaikki kolkat Euroopassa linkitettäisiin toisiinsa. Me tarvitsemme kattavan verkoston ja me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy ottaa käyttöön tällaiset ydinverkot. Niin kuin TRAN valiokunnan tekstissä sanotaan, niin myöskin ETSK on sitä mieltä, että meillä pitäisi olla eräänlainen luettelo käytössä, ei ainoastaan tässä ehdotuksessa, vaan myöskin itse direktiiviehdotuksessa, mutta koordinointi on tällä hetkellä puutteellista sekä rahoituksen että keskeisten hankkeiden osalta vuoteen 2020 mennessä. Ja mitä tulee direktiiviehdotuksen koskien aikakautta vuoteen 2030 asti, niin koordinointi puuttuu ja minun mielestäni tämä asia pitäisi ottaa esille. On esitetty, että vaan toimittaisiin muun muassa siten, että vältettäisiin päällekkäistä työtä. Täällä on puhuttu näistä meriväylistä. Niiden pitäisi olla osana tätä ydinverkkoa ja niihin pitäisi pystyä linkittämään Välimeren alueet että pohjoisimmatkin väylät. Mitä tulee sitten kestäviin liikennejärjestelmiin, vaihtoehtoiset polttoaineet, no sinänsä hyviä asioita, mutta meidän täytyy tehdä yhteistyötä taloussektorin kanssa. Siihen täytyy panostaa. Direktiiviehdotushan on johdonmukainen sen suhteen, mitä komissio on aikanaan sanonut näistä vihreistä väylistä, niin tältä pohjaltahan toimitaan muun muassa Ruotsissa ja me olemme sitä mieltä, että tätä asiaa voitaisiin, tätä terminologiaa voitaisiin käyttää myöskin täällä. ETSKssakin ollaan sitä mieltä, että TEN hankkeen yhteydessä pitäisi käyttää neutraaleja kriteereitä, mutta meidän tulisi pyrkiä olemaan määrittelemättä liian tiukkoja vaatimuksia. Esimerkiksi sosiaalistaloudellinen kriteeri on ihan hyvä sinänsä, mutta kokemus, kokemuksen syvällä rinta-aineella voin todeta, että on usein aika hankalaa arvioida ennak, ennakkoon tuloksia, kun investointeja ei ole vielä toteutettu. Eurooppalainen lisäarvo, toinen termi, hieno sinänsä, mutta ennakkoon on vaikea sanoa, mitä se käytännössä mukanaan tuo, ja sitä ei pitäisi analyysivaiheessa käyttää. Niin, täällä viitataan tällaiseen miinus 60 prosentin arvoon laskentaperusteena. Ei tämä mikään helppo tehtävä ole. Infrastruktuurin tarkoituksena on hallinnoida tulevia liikennevirtoja, mutta meidän pitäisi tarkkaan tietää, mitä eri liikennemuodot käyttävät polttoaineena vuoteen 2050 mennessä ja se on aika lailla mahdotonta tässä vaiheessa sanoa. ETSK kannattaa modaliliikenteen kehittämistä silloin, kun puhumme kestävästä kehityksestä. Sitten vielä pari keskeistä suuntausta. Ne ovat keskeisellä sijalla silloin, kun yritetään varmistaa, että TEN-T-järjestelmä toimii. Ensinnäkin meidän täytyy varmistaa, että näitä väyliä hallinnoidaan yhdessä, sillä muuten käy niin, että eurooppalaista lisäarvoa ei saadakaan aikaiseksi. Mutta toisaalta me tarvitsemme juuri tätä yhteistä hallinnointia ilman turhaa byrokratiaa. Se voisi onnistua esimerkiksi siten, että meillä olisi eurooppalainen koordinaattori ja vuosittain analysoidaan ja julkistetaan näitä analyysituloksia ja siltä pohjalta voitaisiin kehittää ratkaisumalleja olemassa oleviin ongelmiin. Ja toki kaikki ovat tietoisia siitä, että infrastruktuurihankkeet johtavat usein myös paikallisella tasolla vastarintaan. Joten tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee jatkuvasti keskustella mahdollisimman laaja-alaisesti kansalaisyhteiskunnan kanssa, koska sitä kautta voidaan pehmentää tätä vastustusta. ETSKssa on laadittu teksti, joka liittyy juuri vuoropuheluun kansalaisyhteiskunnan kanssa silloin, kun kyse on infrastruktuurihankkeesta. Ja seitsemäs päivä joulukuuta järjestämme tähän liittyen konferenssin. Kiitoksia Bilbao, Zieler, ja muut ovat jo pyytäneet Rike, Alcatraz, Meissner, Lichtenberger, Van Dalen, De Grandes, Utias ja De Backe ovat pyytäneet puheenvuoroa. Haluaako joku muukin vielä nimensä listalle? Edustaja Gross, mm, edustaja Ayala, edustaja Senalova. Niin, tämä kyllä vähentää puheenvuorojen pituutta sen ymmärrätte. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? No niin, eli kolme minuuttia varjoesittelijöille ja kaksi minuuttia muille edustajille. Siis kaksi minuuttia, ei kaksi minuuttia ja kymmenen sekuntia, vaan kaksi minuuttia. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Bilbao liberaalien puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijöitä, koska olen todella sitä mieltä, ovat tehneet loistavaa työtä pyrkiessään antaa sille vähän enemmän konkretia ja parantaa asiakirjaa, komission alulle panemaa asiakirjaa. Ottaisin esille seuraavat asiat, että minä olen sitä mieltä, että kyllä tätä voidaan vielä parantaa, mutta jos määritellään tämä lisäarvo näille projekteille, niin niin hall- aluehallinto ja paikallishallintojen rooli on tärkeä. Ei pidä unohtaa, että joillakin alueilla on toimeenpanovaltuuksiakin, ja jos ajattelemme kansalaisten osallistumista, se tämäkin pitää, pitää mielessä. Tässäkin pitää vähän ponnistella, jotta antaisimme työvälineitä kaikille, jotta voisimme välittää tietoa ja hyvien käytänteiden harjoittamista. Siellä, missä on jo toteutettu hankkeita, missä on annettu painopistettä enemmän kansalaisten osallistumiselle alueella ja paikallistasolla, on erittäin välttämätöntä sisällyttää tähän kannattavuuslaskelmat, kannattavuusanalyysit, kustannus- ja hyötyarvioinnit ja pitää myös analysoida myös ei ainoastaan ilmastolliset vaikutukset, kuten esittelijä sanoi, mutta myös pitää analysoida, ympäristö, analysoida ympäristövaikutukset. Ei vain sen takia, että tulokset olisivat edeltä ei tiedetty negatiiviseksi. Meidän täytyy ymmärtää, että jos on kyse esimerkiksi luotijunista, huippunokkeista, pikajunista, niin kyllä ympäristövaikutuksetkin ovat silloin erittäin tärkeitä, jos ajattelemme nimenomaan äh, Euroopan maa-alueen käyttöä. Tämä asiakirja vaatii myös avoimuutta. Kun puhutaan tiedoista ja puhutaan valvonnasta, meidän pitäisi tarjota paremmin tietoa, että voisimme paremmin soveltaa äh, Äh, painopistealueissa projekteja, ensimmäisiä projekteja, projekteita äh, uskon ja olen samaa mieltä siitä, kuinka välttämätöntä on vahvistaa tätä määritelmää. Sitä tähän komissiokin pyytää. Äh, ja haluaisin tässä myös tietää, mikä on teidän mielipiteenne. Eli jos me haluamme sisällyttää tähän enemmän, enemmän enemmän maanteitä tähän hankkeeseen. Mutta voisiko esittelijä ajatella pientä muutosta silloin, kun puhumme metodologiasta? Ehdotan, että voisimme sisällyttää tähän mukaan Kanarian saaret ja Kreetan saari. Tämä on pienen pieni muutos metodologia, mutta haluaisin tänään tietää, mikä on, mikä on teidän mielipite miten ne näihin tarkistuksiin, näihin muutosehdotuksiin. Yleisillä linjoilla olen samaa mieltä, joitakin pieniä tarkistuksia ehkä tulemme tekemään, mutta haluamme painottaa tätä lisäarvon merkitystä myös alueelliselta näkökannalta. Thank you, Mr. Kiitoksia vihreiden puolesta. Edustaja Kramer, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Der Kommissionsvorschlag ist ein bisschen ver niin komission ehdotusta on parannettu hieman. Kustannushyötyanalyysi lisättäisiin avoimuutta, sisävesiliikennettä laajennettaisiin, kaikki tähän liittyvät hankkeet hyväksyttiin. In der Vergangenheit nicht vorangekommen sind, warum? Niin, tilkkutäkistähän on tähän asti ollut puheen, mutta nyt me taistelemme sitä vastaan, mutta me toimimme ikään kuin rahoituskriisistä ei ole, olisi tietoakaan, mutta me tiedämme, että me tarvitsemme suuria hankkeita, kuten Köpenhamina, Hamburi, Innsbruck väylää. Me tiedämme, että se on pitkä kuin mikä, mutta se sisältää paria, pari tunneliprojektiakin ja ne tarvitaan. Ja sitten tämä Baltian ja Adrianmeren akseli, me tiedämme siihenkin liittyen on olemassa ongelmia, Itävallalla ei ole rahaa suurille tunnelihankkeille, mutta silti tästä pidetään kynsin, kynsin hampain kiinni. Ja minä kävin Viinin ja Zagrebin välisellä väylällä ja tämä matka kestää vaikka kuinka pitkään, monta tuntia, mutta esitin komissiolle kysymyksen ja minulle sanottiin, että mä avautan yhden kiskon väylä mutta minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että nyt kannatetaan pitkään kestäviä projekteja, jotka ovat vielä kaiken lisäksi älyttömän kalliita. On tietenkin hienoa, että esittelijät totesivat, että tämä alueellinen ulottuvuus jäisi taka-alalle, mutta jos katsotaan Herakleonia, niin se mainitaan neljään otteeseen ja Liege, sen pitäisi olla keskeinen lentokenttä tunnin ajomatkan päässä Brysselistä. No miksei Mönchengladbach tai Grefeld, kyllähän esimerkkejä löytyisi vaikka kuinka paljon, mutta eihän tätä kukaan ymmärrä. Mutta jos katsotaan Berliin ja Stettin, 30 kilometrin pätkältä puuttuu sähköistys, mutta sitä ei kukaan ei puhu mitään, joten meidän täytyy keskustella asioista. Kyllä näillä on monia vipuvaikutuksia. Me tiedämme, että tiettyjä, tietyillä väleillä todellakin puuttuu näitä linkityksiä. Mitä ei rakenneta, vaikkakin raha olisi tarjolla, mutta tällä rakennusprojektilla ei välttämättä olisi minkälaista eurooppalaista lisäarvoa. Mutta minun mielestäni meidän täytyy varmistaa, että me todellakin panostamme näille rajaseutualueille, koska niistä ei välttämättä ole hyötyä kansallisella tasolla, mutta kyllä yleiseurooppalaisella tasolla todellista eurooppalaisesta lisäarvosta on puhetta. Näin pitäisi toimia, koska muuten käy niin, että verkkoja on olemassa, mutta rajajen kohdalla sitten varsinaiset äh, pullonkaulat ilmenevätkin. Kiitoksia. Kiitoksia. Äh, Kiitos esittelijöille tästä valtavasta työstä, jota ovat tehneet. He ovat varmasti tehneet työtä koko kesän ja tämän työn tulos on kyllä menestys. Ensinnäkin näistä määritelmistä. Eurooppalainen lisäarvo määritelmä tarkistuksesta 18 on parannus komission tekstiin. Se myöskin korostaa liikennevirtojen parantamista jäsenvaltioiden välillä. Neuvosto on lyhentänyt tätä määritelmää. Se on vain jättänyt osan siitä tähän. Tässä sanotaan, että Euroopan lisäarvo tarkoittaa hankkeen arvoa ja miten se vaikuttaa TNT-hankkeeseen. Tarkistukset 22, 24 ja 28 antavat määritelmiä. Ovatko kaikki nämä määritelmät todella tarpeen? Mm-hmm. Mutta ymmärrän, että esittelijät varmasti halusivat ottaa ne kaikki mukaan. Tarkistus 29 sisältää tavoitteet tehokkuus, kestävyys, edut kaikille toimijoille ja kohesio, nämä neljä tavoitetta. Tämä on mielenkiintoinen lähestymistapa ja tuemme sitä, mutta olen samaa mieltä siitä, mitä Kramer juuri sanoi, Nimittäin tämä, että painotetaan reuna-alueita, ei välttämättä aina ole paras tapa toimia. On alueita, jotka eivät ole vuoristoalueita, mutta ne ovat irti tästä eurooppalaisesta verkosta historiallisista syistä. En usko, että tässä on kyse pelkästään maantieteellisistä esteitä, vaan myös poliittisista esteistä, jotka on otettava huomioon. Sitten kriteereistä. Ähm, soveltavuuskriteereistä. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että äh, esittelijät ovat äh, pitäneet äh, yllä tämän ydinverkkokäytäväperiaatteen tarkistuksesta 57, 60 ja 61-63, koska neuvosto ilmeisesti nyt haluaa poistaa tämän ydinverkkokäyttävä lähestymistavan ja tällä tavoin vähentää lisää, eurooppalaista lisäarvoa. Me uskomme, että tämä on tämän ehdotuksen ytimessä, joka pannaan täytäntöön seuraavan seitsemän vuoden aikana. Haluaisin todella korostaa tätä ydinverkko käyttävä lähestymistapaa ja uskon, että tällaisten käyttävähankkeiden pitäisi olla prioriteettiasemassa verrattuna avainverkkoprojekteihin. Kiitos ja seuraavana edustaja Rike, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti, niin kuin esittelijäkin puhui tässä. Äh, ihan äh, aluksi haluan onnitella esittelijöitä tyhdystä työstä. Haluan myös onnitella meidän kanssa onnistuneesta yhteistyöstä, koska todellakin tässä onkin se kaksi saman laitteiston yhteistyötä yhdenvertaista osiota. Olen ihan samaa mieltä kommenteista metodin suhteen. En tässä toista kaikkea, mutta ehkä kirjallisena voin sen toistaa. Eli meidän täytyy pysyä, olla kurinalaisia ja pysyttäytyä hyviksi havaitsemissamme kriteereissä. Pitää olla yksinkertaisia, luettavia, toimintakelpoisia ja uskottavia koska tässä ei, ei ole kyse siitä, että tästä tulee hyvin monimutkainen, hyvin toimiva koneist, kone. Minä luulen, että tässä on moni... Me tarvitsemme hyvin kriittisiä tutkimustöitä, jotta voidaan, voidaan välttää se, että tämä hanke ei tule yhä painavammaksi ja hitaammaksi ja huonosti toteutuvammaksi, ei tässä meidän pitäisi ottaa huomioon kuitenkin kustannukset ja vaikeudet ja kuinka raskasta joskus nämä menettelytavat voivat olla. Ihan yksinkertaistain sanoen tämä teksti, joka meille on esitelty, on loistava. Jos tämä on auto, niin seuraavaksi sitten laitetaan tankki täyteen ja avaimet käteen niin sittenhän tämä alkaa toimia varsin hyvin. Minä esitän saman hartaan pyynnön öö, mietinnön laatioille, että ei pidä enää tehdä tätä koneistoa raskaammaksi, jotta tästä tulisi toimiva laite. Äh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää yhteisesittelijöitä erinomaista työstä ja tästä erinomaista asiakirjasta. Tämä luo pohjan työlle ja tässä tuetaan komission toimintaa ja tätähän me olemme aina pyrkineetkin saman aikaiseksi. Me pidämme siis kiinni konkreettisesta toimintamallista, eli että tuemme vain sellaisia hankkeita, jotka todellakin täyttävät tietyt konkreettiset kriteerit ja jotka voivat tuoda mukanaan käytännön tuloksia, rajat ylittäviä yhteyksiä, Eli että tästä tilkkutäkistä tulee toimiva verkosto ja että tekniselläkin puolella tämä operatiivisuus on taattu. Hyvä on, että tavoitteita tarkennetaan, alue- ja paikallistason viranomaisia huomioidaan ja että on olemassa selkeämmät raportointivelvollisuusvaatimukset. Tietyistä kysymyksistä täytyy tietenkin vielä hiukan keskustella, esimerkiksi tarkistus 44 ja sen konkreettiset vaikutukset. Tämä tarkistus vaikuttaa Natura 2000 alueisiin, jotka otetaan kokonaan tästä paketista pois. Tietyissä tapauksissa olisi perusteltua, toisaalta taas ei välttämättä aina se paras ratkaisumalli. Yleisesti ottaen voin sanoa, että tämä on erinomainen pohja tuleville töillemme. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Maisner. Seuraavana kaksi minuuttia. Gar nicht, minä kahta minuuttia tarvekaan, kun täällä on paljon jo sanottu. Esittelyt ovat tehneet erinomaista työtä. Tämä on yksi keskeisiä asioita. Ja minä nyt tässä haluan avata Pandoran lipasta, en pidä sitä hyvänäkään. Minun mielestäni tämä ehdotus tällaisena on hyvä ja meidän pitäisi yrittää puolustaa sitä kaikin keinoin, koska varmasti sitä yritetään murentaa. Mm, Minulle tämä on ihan konkreettista. Minun vaalipiirissäni nämä eh, vesiväylät, eh, niiden kohdalla on poistettu jotain, neuvosto on poistanut jotain, en tiedä kuka sen poisti. Uskon, että eh, muilla on samantyyppisiä ongelmia, että tämä ehdotus halutaan pitää yllä. Ja jos kartoista puuttuukin jotain, niin sitten uskon, että se tarkistukseen voidaan täydentää. Näin oletan. Tämän halusin sanoa, kaikki muu saadaan sitten selville keskusteluissa. Kiitos. Seuraavana edustaja Lichtenberger. Kiitoksia. Minäkin haluan alkuun kiittää esittelijöitä myöskin kollegani Kramerin nimissä. Niin, en haluaisi olla kyyninen enkä ironinenkaan, mutta on aika lailla jännittävää nähdä, että uutta metodologiaa kehitellään. Sinänsä tämä on ollut aika kiehtova ja kunnianhimoista, mutta lopputulema on sama kuin aikaisemminkin. Ja me tiedämme, että kansallisella tasolla juuri tämä piti saada aikaiseksi muutenkin, joten herää kysymys, että oliko tämä ihan turhaa työtä. Minun mielestäni tästä tekstistä puuttuu selkeä viittaus rahoituskriisiin. Eli mitä tehdään siinä vaiheessa, jos taskut ovat tyhjät, eli ettei voida rakentaa aikataulun mukaisesti, koska velkataakka painaa päälle. Meidän täytyy varautua tällaiseenkin tilanteeseen. Kaikki muu olisi turhaa kuvittelua, koska muuten toteamme vain myöhemmässä vaiheessa, että nyt tilanne on vain aivan täysin jumissa. Eli kansalaisyhteiskuntakin täytyy ottaa huomioon, mutta meidän täytyy tarkkaan miettiä, että keneen olemme yhteydessä. Eli tämä täytyy tarkkaan miettiä valmiiksi, jotta me voimme todellakin saada tätä positiivista vaikutusta aikaiseksi. Eli vielä, vielä kerran toteaisin, yhteisrahoitus, josta jäsenvaltiot eivät voi nykyisen rahoituksellisen paineen takia toteuttaa, niin sen pitäisi nä- näkyä jossain, koska muuten emme voi toimia uskottavasti. Me emme voi aina vidota työpaikkoihin, koska me tiedämme, että kun rakennetaan taloja, niin silloin tarvitaan kahdeksan kertaa enemmän työntekijöitä kuin jos lähdetään jotain tunnelia kaivamaan maan alle, joten meidän täytyy katsoa, mitkä ovat todellisuuden faktat ja minkälaisia mahdollisuuksia eurooppalaisilla valtioilla on ylipäätään rahoittaa tällaisia hankkeita. Kiitoksia. Van Dalen. Kiitoksia. Herra puheenjohtaja, valitettavasti minä en nyt voi yhtyä tähän kiitos sanojen tulvaan. Ja minun mielestäni tämä ehdotus heikentää tilannetta kolmella saralla entisestään. Ensinnäkin sisävesiliikenne. Tarkistus 44. Sillä se todellakin ottaa käyttöön uusia luontoon liittyviä vaatimuksia, mutta me emme tiedä, että tilannetta ei voida juurinkaan muuttaa. Mutta sitten jos katsotaan tarkistusta 24 42. Äh, Minun mielestäni siellä on ympäristöön liittyviä tarkkoja määräyksiä. Lisäksi tämä kilpailun vääristyminen on ihan selvästi nähtävissä. Kukaan ei ole täällä viitannut tähän asiaan. Ehkäpä tämä tarkistus on jäänyt lukematta. Ja sitten toisaalta me tiedämme, että tämä teksti heikentää myöskin päätöksentekoa kahdellakin saralla. Ensinnäkin jokaisen pitää esittää omat näkemyksensä, ja minun mielestäni se on ihan järjetöntä. Kyllä minun mielestäni kansallisella tasolla tästä pitäisi päättää, eikä alueellisella tasolla. Jos me lähdemme tätä saraa sääntelemään jokaista pilkkoa myöten, niin silloin kyllä joudumme ojasta allikkoon. Ja tämä pätee myöskin niin sanotuihin sosiaalistaloudellisiin vaikutuksiin. Jos me haluamme joltain välttyä, niin se on juuri tällaiselta toiminnalta. Ja sitten mitä tulee tähän ydinverkostoon, sitä ensin oltiin pitämässä yhtenä tiukkana pakettina ja nyt sitä ollaan laajentamassa, joten voin sanoa, että minun mielestäni nyt ollaan kyllä menossa ihan väärään suuntaan. Kiitoksia. Mr. De Grandes. Kiitoksia sitten edustaja De Grandes. Kiitos puheenjohtaja. Meidän mielestämme komission harjoittama metodologia on järkevää, kohtuullista ja esittelijät ovat kyllä hyväksyneet sen pienin varauksin. Kuitenkaan ei voi olla sanomatta, että käytetyt kriteerit muodostavat kuitenkin tämmöisen räätälöidyn puvun ja siihen sisältyy kansallisia kunnianhimoisia tavoitteita. Hyvä puhuen. Johtaja haluaisin puhua konkreettisesti minä haluan vain puhua tässä nyt järjen äänellä ja puhua kriteeri ja jostakin tarkistuksista. Tässä on toki kansalliset perusteet, mutta me, meillä pitää olla yhteisintressejä tässä hankkeessa ajatella eurooppalaisessa laajuudessa. Sen takia nämä kriteerit kyllä sopivat tähän räätälöityyn pukuun, mutta ne ovat joskus vähän liian kapeat, eivätkä ne todella hyödytä yleiseurooppalaisia hankkeita. Meille riittää yksi ensimmäinen. Yksi esimerkki Galician alueella olevasta satamasta, se on kansainvälinen kalastussatama. Se, meillä on, minä on ratkaista myös toinen ongelma, jota komissio on pyrkinyt ratkaisemaan. Rajat ylittävät rajat ylittävät ongelmat. Tässä on esimerkiksi kyse Pyreneiden alueelta Espanjan ja Ranskan välillä. Me, hyvä puheenjohtaja, hyväksymme tämän komission uuden kohdennetun näkemis, nähentymistavan. Meiltä miellyttää tämä mietintö tällaisenaan. Se on realistinen mietintö taloudellisesti. Se yhdistää kaikki e, alueet keske, keskeisiltä osin Euroopassa, Euroopan. Siihen on myös otettu reuna-alueet, vuoristoalueet on otettu huomioon, maantieteelliset erityispiirteet, ja siinä on myös otettu huomioon, miten raja-alueita voidaan hyvin kytkeä yhteen. Mutta hyvän pohteen johtaja ei voi ajatella niin, että, että tämä esitys menee sellaisena läpi, niin kuin komissio on sen tehnyt. Meidän täytyy muistaa myös historiassa surulliset tapahtumat. Kun puhuttiin miljardista, oli 8 miljardia ja 20 miljardia. Toivottavasti ne, neuvosto näissä tapauksissa ei, ei eikä tässä lähde mitä, tappamaan meidän unelmaamme. Kiitos. Seuraavana edustaja Uncias. Grazie, presidente Simpson. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää äh, yhteistyösiteiltä Kumut Saakosta ja Ertugia. Ovat tehneet erinomaista työtä ja he ovat ylittäneet ne rajoitukset, joita komission ehdotuksessa oli. He tekivät sen ei sillä tavoin, että he äh, lisäsivät pisteitä karttaan, vaan pitivät kiinni kriteereistä. Äh, tällainen mm, toiminta, joka äh, vahvistaa periaatteita ja yhdistää ne tärkeisiin eurooppalaisiin hankkeisiin, kuten Eurooppa 2020 hankkeeseen, on tärkeää, siitä pitää pitää kiinni, kuten täytyy pitää kiinni siitä, että tehdään sosioekonomisia analyysejä, jotta otetaan huomioon lisäarvo. Haluaisin nostaa esiin erään tietyn asian, nimittäin sen, että esittelijät ovat ottaneet huomioon myöskin ehdotukset, jotka syntyvät keskustelussa. Esimerkiksi 12. toukokuuta kuulemistilaisuudessa nousi esiin se, että tärkeät äh, saaret äh, Välimerellä jätettiin tässä ulkopuolella, miljoonat ihmiset, jotka jäävät markkinoiden ulkopuolelle, jotka eivät pääse mukaan kehitykseen. Ja siksipä arvostan kovasti näitä tarkistuksia, joita on tehty, joilla Sardinia, Kreta, äh, Kreta otetaan mukaan ja tällä tavoin saadaan varmistettua se, että koko Eurooppa kasvaa tasaisesti ja oikeudenmukaisesti. Kiitos ja seuraavana edustaja Grosch. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Ihan lyhyesti toteaisin, että tällä kertaa komission ehdotus on parasta 10-15 vuoteen. Tässä metodiikka on ihan kohdallaan ja tässä todellakin ikään kuin puhalletaan yhteen hiileen komission, neuvoston ja parlamentin kanssa. Eli meidän täytyy nähdä tämä kokonaiskuva. Ei pitäisi lähteä pilkkuja viilaamaan, vaan katsoa ja varmistaa, että suuntaviivat toimivat vain ja ainoastaan, mikäli tämä kokonaispaketti pysyy kasassa. Eli meidän täytyy varmistaa, että toimimme johdonmukaisesti. Me kannatamme toki avoimuutta ja minäkin toivoisin, että kun puhutaan tutkimuksista, niin viittaisin kyllä kokemuksiimme viime vuosilta. Vaaran nimittäin on, että 80 prosenttia investoidaan tutkimustoimintaan, mutta ei täytäntöönpano toimintaan. Ehkäpä tässä pitäisi toimia hiukan tiukemmin. Ja mitä tulee tarkistukseen 44, täällä on puhuttu jo useampaan otteeseen tästä asiasta. Eli meidän täytyy yhtäältä suojella ympäristöä, mutta vaaleja johdonmukaisuutta. Sillä on tietenkin selviä, selvää, että me emme voi siellä täällä tukea toimintaa, mutta sitten siellä samassa maastossa muutaman metrin päässä sitten jättää tuki pois. Mitä tulee kansalliseen toimintaan, mehän tiedämme, että komissiolta vaaditaan tiukempaa toimintaa, mutta toisaalta me tiedämme, että jotkut valtiot haluaisivat pitää rahansa. Meidän täytyy varmistaa, ettemme toimi tällä tavalla. Se pitäisi varmistaa tarkistusten avulla ja meidän täytyisi katsoa, mitä olemme men- menneisyydessä teemme, teimme. Eli että me hyväksymme sellaiset tarkistukset, jotka parantavat metodiikkaa, emmekä lähtisi vain läht- lähtisi laajentamaan tätä luetteloa, mutta minä uskon, että tarkistuksin tämäkin asia saadaan kuntoon. Kiitoksia. Kiitoksia seurana edustaja Ajala. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin, minäkin yhdyn tässä kiittämään äh, esittelijöitä, edustaja Erttuukin, jonka analyysistä, mitologiasta ja joistakin kysymyksen asetteluista. Hän on avannut keskustelun vuoropuhelun ehdotustensa myötä, miten pystymme tarkistamaan metodologiaa. Jotkut ovat ihan järkeenkäypiä, joitakin pitää parantaa, unohtaa puutteet. Äh, tässä onkin puutteita ja unohduksia. Tässä jos me puhumme kaupunkialueista, Las Palmasista, Gran Canarialla. Se voisi olla hyvä valinta, koska ei tiedetä tarpeeksi, että meillä on Kanariallakin tämmöinen Äh, Las Palmasin ja Teneriffan välilläkin pientä korjaamisen varaa voitaisiin korjata sitä, mitkä, mitä on tarpeen esimerkiksi Teneriffalla, mistä ei koskaan puhuta tämän järjestelmän puitteissa. Tuen myös tätä toista teemaa näkemistä. Minä toivoisin, että komissio esittelisi meille näitä eurooppalaisia hankkeita vähän tarkemmin. Meidän pitäisi puhua myös, mikä on tämä asiantuntijaryhmä eh, neuvostossa, parlamentissa se on kadonnut. Me, jos meillä olisi, jos puhumme näistä esimerkiksi Pyreneillä, jos me puhumme näistä käytävistä, myös Alhersiran alueella meillä oli käytävä, joka on kadonnut. Meillä pitäisi ajatella näitä rajat ylittäviä osia, jotka ovat kokonaan kadonneet nyt meidän puheestamme. Tämä on yksi aspekteista, aspekteista, jonka haluaisin komission meille selvittävän, että ei tässä hukata tai kadoteta niitä hankkeita, jotka on jo käynnistetty, jotka ovat nyt pysähdyksissä ja joistakin syistä, ihan kansallista syistä, joita en aina ymmärrä. Ne voivat olla kyllä tärkeitä, mutta meidän pitää ajatella, että tämä rahoitustalouskriisi on myös syynä Kyllähän me olemme tukeneet, tukeneet tässä eurooppalaisia hankkeita. Kaikki jäsenvaltiot ovat velkaantuneita, myös Saksallakin on velkaa. Se on korkeampi Saksan velka kuin Espanjan, vaikka se tuntuu paradoksaaliselta, mutta tämä on nyt se tie, joka meidän pitää avata eurooppalaisille hankkeille, eurooppalaisille velalle myös siitä poispääsemiksi. Tästähän me puhumme, me myös pyydämme sitä myös parlamentaarikoina, parlamenttina. Kuten edustaja Gross sanoi, että ehkä tämä on sitten toisessa yhteydessä käsiteltävä asia, mutta tämä pitää pitää mielessä. Meidän pitäisi ehkä myös vahvistaa miten sitä tapaa, millä voimme ratkaista konflikteja, josta edustaja Lichtenberger puhui. Ja loppujen lopuksi komissio on, on osoittanut kaksi Äh, asetusta, sillä voimme välttää tämän tarkistuksen 57, jossa on, jossa on, jossa on kyseessä kaksi eri liitettä yhdessä. Mr. Debacker. Seuraavana edustaja Debacker. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset yhteisesittelijöille ja pari kriittistä huomautusta tekstin liittyen. Niin kuin kollega Van Dalen jo täällä totesi, niin artiklan 44 on epätasapainoinen. Minun mielestäni tämä moraalisuuskysymys on aika ongelmallinen. Sitten toinen kysymys, alue- ja paikallisviranomaisten ottaminen ei ole hyvä asia. As- kansallisilla viranomaisilla on riittävät toimivaltuudet, me emme tarvitse siihen enää alue- ja paikallistason toimintaa sekaan. Sitten vielä muita kommentteja. Ensinnäkin tämä luettelo sisävesisatamista täältä löytyy merisatamaluettelo, sisävesisatamaluettelo on aika epämääräinen, ehkäpä tämäkin pitäisi tarkentaa. Ja mitä tulee rautatieliikenteeseen, niin tässä pitäisi viitata TSIhin, missään kohtaan tekstiä tähän ei viitata. Minun mielestäni komission kannattaisi varmistaa, että tällainen linkitys on olemassa, jotta selkeyttä vaalittaisiin. Ja sitten näistä väylistä on puhuttu, se on tietenkin ihan hyvä asia, mutta meidän täytyy pysyä selkeillä vesillä ja varmistaa, ettei tästä synny turhaa hallinnollista työtaakkaa. Ja viimeisin asia, niin kuin täällä on sanottu, tämä yhteys verkkojen Euroopan välineeseen. On tietenkin selvää, että Euroopan laajuiset verkot toimivat vain ja ainoastaan, mikäli rahakin on käytettävissä, ja silloin on, tarkoituks, silloin on tarpeen myöskin varmistaa, että verkkojen Euroopan välinekin toimii. Silloin voidaan varoja käyttää hyvin ja että varoja on myöskin riittävästi käytettävissä esimerkiksi yksityisen sektorin kautta tai projektibondien kautta. Muilta osin olemme tyytyväisiä tähän tekstiin. Kiitoksia. Mrs. Sanalova. Ja seuraavana edustaja Senalova. Předsedo, já bych chtěla poděkovat oběma spoluspravodajům. Kiitoksia. Puheenjohtaja, minäkin haluaisin kiittää esittelijöitä tästä mietinnöstä. Uskon, että se on parantanut komission tekstiä huomattavasti ja uskon, että yhteisesittelijät ovat parantaneet tekstin tarkkuutta, eh, erityisesti mitä tulee eurooppalaiseen lisäarvoon, eh, valitsemiskriteereihin, julkiseen etuun, eh, arviointimetodiikkaan ja niin poispäin. Ja kaiken tämä tulisi tapahtua vuonna 2014 mennessä. Olen myös iloinen, että tässä on mainittu liikenteen valkoinen kirja, mutta ehkä meidän tulisi korostaa taloudellista ja sosiaalista kohesiota enemmän, mutta myöskin alueellista kohesiota. Ja yksittäisten tarkistusten tulisi olla johdonmukaisempia tähän liittyen. Ja myöskin, että saavutetaan tämä 2020-2050 tavoitteet, mutta kaikki muut onkin kollegiat jo sanoneet. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Tikau. Minä haluaisin myös onnitella esittelijöitä ja haluaisin tehdä kommentteja metodologiaan. Tämä tarkistus 11 kahdelta esittelijältä, he haluavat parantaa metodologiaa, jota komissio on soveltanut. Tässä viitataan, siinä viitataan nimenomaan tähän metodologiaan. Minusta tuntuu, että ei ole kyse vain avoimuudesta, myös katse suunnataan tulevaisuuteen? Miten keskipitkällä aikavälillä voidaan tarkistaa tätä asiaa? Kokonaisuudessaan metodologia on, on tässä vain ehkä ajateltu ensin vain ikään kuin liitteenä, liitteenomaisena. Toinen kommentti, samoin kuin kollegat jotka ovat jo sanoneet tämän ennen minua. Minä puolan sitä, että tämä sisävesisatamat olisivat tässä liitteessä liitteen, liitteen osiossa. Nämä satamat, sisävesi tai sisävesisatamien pitäisi näkyä täällä liitteessä ihan eksplisiittisesti eikä niitä pitäisi liitekstiin. Joissakin tarkistuksissa halutaan sanoa, että metropoli eli pääkaupunkialue liitettäisiin alueisiin, jotka ovat sisävesiliikenne satamien alueita. Mielestäni on myös tärkeää, että annamme riittävän merkityksen tälle multimodaalisuudelle. Tässä mielessä me vaadimme, että tämä multimodaalisuus olisi prioriteetti. Hyvät yhteydet sisävesisatamille, sisävesiliikannesatamille ja rautatieasemille. Nämä sisävesiliikenne satamat eivät tule riittävän selkeästi esille komission alkuperäisessä esityksessä. Meidän pitää tajuta, kuinka laaja kuinka laaja tämä raja saattaa olla joskus Euro- Euroopan unionin jäsenmaiden ja muiden maiden välillä. Ja jos me ajattelemme uusia jäsenmaita, me haluaisimme olla paremmin läsnä tässä ydin, ydinalueessa. Kiitos. Much. Paljon kiitoksia komission puolesta edustaja Pakea. Täällä me olemme kyllä pitäneet puheajasta tiukasti kiinni, joten voineen olettaa, että viisi minuuttia riittää teille myöskin vastauksen antamiseen. Kiitoksia puheenjohtaja. Luulenpa, että ne riittävät. Komissio, kuten jäsenetkin toivottavat tervetulleeksi tämän mietinnön. Se todella pohjaa tähän komission ehdotuksen henkeen luoda vahvempi, kestävämpi, tehokkaampi Euroopan TNT-verkko, joka antaa tehokkaammat puitteet infrastruktuurihankkeille ja politiikalle luoda tätä eurooppalaista ulottuvuutta. Uskon myös, että teksti on parantunut ja kiitän esittelijöitä siitä ja toivon, että valiokunta, prosessi tulee ennestäänkin parastamaan tätä tekstiä. On muutamia tarkistuksia, joissa vielä keskustelemme esittelijöiden kanssa, erityisesti liittyen ympäristövaikutusten arviointiin ja ilmastonmuutosarviointiin, mutta myös tämä CBA, meillä on arviointeja, joita meidän on vielä tarkasteltava, katsottava, että ne ovat yhteensopivia, mutta ei mene nyt yksityiskohtiin. Ja sitten kaikkien näiden arviointiin hallinnollinen taakka on analysoitava. On kaksi tarkistusta, joita jäsenet ovat ottaneet esiin, jotka hiukan huolestuttavat meitä. Ensimmäinen on se, että uudistettaisiin vuoteen 2013 mennessä tämä merten moottoritiet hanke. Tässä on hiukan ristiriitaa sen välillä, että hyväksytään lainsäädäntöä 2013 ja sitten sitä jo uudistettaisiin vuoden 2013 mennessä. Äh, mutta saman aikaan olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että meidän täytyy tehdä jotain merten moottoritiepolitiikan suhteen ja täytyy keskustella esittelijöiden kanssa, jotka haluavat edistää tätä tekstiä hieman. Niin sitten artikla 44 moottoriteistä, jossa olemme samaa mieltä Ertukin kanssa siitä, että ympäristövaatimukset on täysin toteutettava, mutta siis anteeksi, kyse on sisävesiväylistä. Sisävesiväylien kaikki nämä ympäristönäkemykset, ympäristövaatimukset on toteutettava, mutta nyt ikään kuin kielletään sisävesiväylien kehittäminen suurimmassa osassa sisävesiverkostoja ja toivottavasti esittelijöiden kanssa pystymme jotenkin varmistamaan, että tavoitteet saavutetaan, mutta että tämä kielto sisävesiväylähankkeiden luomisesta ei pysy siellä. Sitten haluaisin analysoida kahta asiaa, jossa komissio on erityisen vaikuttunut tästä tehdystä työstä. Ensinnäkin nämä ydinverkkokäytävät. Uskon, että esittelijät ovat eri, parantaneet tätä tekstiä, mitä tulee käytäviin. Se on tietysti sitä konkreettisempaa ja myöskin paremmin huomioinut toimijat, paikalliset, alueelliset toimivat. Olemme tästä iloisia käytävien suhteen teksti on kehittynyt erinomaisesti. Toinen koskee metodiikkaa ja se, että esittelijät ovat hyödyntäneet komission metodiikkaa, teillä on ollut kuuleminen, olette soveltaneet sitä johdonmukaisesti, on vain muutamia muutoksia tehty kartteitoihin ja ne ovat perusteltuja ja ovat metodiikan hengen mukaisia. Olen myös helpottunut kuullessani, että valiokunnan jäsenet ovat valmiita seuraamaan tätä ja valiokunnan työn seurauksena kartat sitten ehkä vähän parantuvat, mutta ovat kuitenkin tärkeä osa TNT-verkostoa, joka on sitten toteutettavissa vuoteen 2013 mennessä ja tällä tavoin hyvä pohja toiminnallamme. Kiitos. Seuraavana edustaja Kumutsakos. Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka osallistuivat keskusteluun. Ne, jotka puhuivat myönteiseen sävyyn, mutta vielä enemmän olla kiittää niitä, jotka ilmaisivat kritiikkiä. Koska jotkut argumentit täytyy vain ottaa huomioon. Nyt eri kysymykset, jotka nousivat esille, vastaisin niihin tai pyrin vastaamaan nopeasti. Ensinnäkin Aloitan tärkeämmästä aiheesta, rahoituksesta, hankkeiden rahoituksesta. Jäsenvaltiolla on mahdollisuus osallistua tähän rahoitukseen. Me olemme takuumiehinä vuot tälle autolle, mutta vaikka auto olisikin hyvin varusteltu, niin ei se voi toimia ilman hyvää moottoria. Moottorihan on se, joka vastaa rahoitusta. Moottorin pitää olla hyvä ja toimiva. Tässäkin on vielä kaksi suurta kysymystä avoimina budjetti 2014-2020 ja Connecting Your Facilities-instrumentti. Tähän kytkeytyy toinen yhtä tärkeä kysymys, nämä projektibondit. Te tiedätte, kaikkihan seuraavat tätä hyvin läheltä. Herra Kanson on antanut kaikkensa, jotta tämä tilanne parantuisi mutta ei meidän pidä tätä keskustelua aina viedä eteenpäin näistä suuntaviivoista. Aihe on toki tärkeä, mutta se on vähän nyt meidän tekstimme kontekstin ulkopuolella. Mitä kaikkeen muuhun tulee, miksi me olemme lisänneet uusia määrittelyjä? Meillä oli vain yksi tavoite mielessämme kaikki kollegat, ainakin jotka ovat osallistuneet tähän työhön, niin niillä pitää olla kokonaisvaltainen kuva siitä, mistä puhumme, jotta ymmärrämme hyvin toisiamme, mitkä ovat keskeiset käsitteet, tämä niin paljon puhuttu eurooppalainen lisäarvo tai multimodaalisuus tai intermodaalisuus. Tämän kaiken avulla me haluamme saada vain tekstistä helppolukuisemman. Mitä sitten tulee näihin valtamerien väyliin tai moottoriteihin väyliin. Ne ovat ihan yhtä tärkeitä hankkeita, jotka koskettavat kaikkia kuljetustyyppejä. Ei valtameri ulottuvuutta voi aliarvioida. Kyllähän siitäkin voi keskustella. Ei sitä saa aliarvioida tai väheksyä meriliikennettä, joka todella ottaa hyvin todellakin hyvin huomioon ympäristötekijät. Voisi toki vielä siinäkin parantaa, mutta jo nyt tilanne siellä on hyvä. Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen. Miten me hahmotamme asiat? Meillä on tavoitteet. Ei ole mitenkään tarkoitus estää hankkeiden toteutumista, vaan helpottaa niiden toteutumista, mutta se on hankala silloin, kun hanketta lähdetään toteuttamaan ja pysähtyä ratkaisemaan ongelmaa on tietysti paljon helpompi saada yhteisymmärrys kaikkien toimijoiden välille ennen kuin käynnistetään hanke. Meillä pitää olla varmuutta markkinoiden investoiden keskuudella, jotta hanke voi todella nyt kähtää liikkeelle. Tämä oli meidän logi- logiikkamme. Me haluamme edetä, emmekä estää, panna kapuloita rattaisiin. Metodista sitten muutama sana. emme ole ihan sokeasti edenneet tämän metodin myötä. Olemme toki pohtineet vähän väliaikaa, konsultoineet komissiotakin. Sen takia meillä on on julkinen keskustelu, julkiset kuulemiset, jonka myötä olemme päässeet useisiin lopputulemiin. Ja olemme ottaneet huomioon nämä lopputulokset, koska niissä on todella huomioitu tämän menetelmän logiikka, ne puitteet, joiden tiimoissa toimimme. Vaikkakin vaikkakin tässä äh, ehdotuksissa on jotain lykkäysehdotuksia, ei se tarkoita sitä, että se olisi johtunut siitä, että yksi mietinlaatioista oli kreikkalainen. Meillähän on julkinen kuuleminen, meillä oli suuri ja voin keskustelu, joka toi mukana nämä muutokset. Jos on muita tarkistuksia, jotka noudattavat tätä samaa metodia, eivätkä kokonaan kaada tätä ehdotusta, niin kyllä mekin voimme siitäkin keskustella. Kroatian, Kroatian kysymys. Siitä meidän täytyy keskustella, miettiä, koska Kroatiasta tulee varsin pian EUn täysivaltainen jäsen. Kyllä me tulemme keskustelemaan niistä valiokunnissa, mutta meidän täytyy ehkä miettiä jonkinlaista joustavuuslauseketta Kroatiota varten. Jos tässä mennään toisen tai kolmanteen käsittelyyn, silloinhan asia ratkeaa ihan itsessään jo ajankin kanssa. Tarkistus 44. Olemme olleet hyvin valppaita sen suhteen, pohtineet sitä, miettineet kommentteja Ertonkin, edustaja Ertonkin kanssa olen ihan samoilla linjoilla. Ratkaisu on olemassa ja varsin, varmasti se on realistinen. Kiitos paljon panoksistani tähän keskusteluun. Odotamme teidän tarkistuksianne. Niin voidaksemme keskustella vielä tarkemmin ehdotuksista. Edustaja Ertuk. Paljon kiitoksia, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää teitä kaikkia konstruktiivisista kommenteista, no, erityisesti näistä kommenteista, jotka eivät ole kriittisiä, en sanoisi kriittisiä, vaan kunnianhimoisempia ja, ja kannustavat meitä tekemään asiat vielä paremmin. Ehkä vielä näistä hankkeista tai tästä metodiikasta. Kollega Kumut Saakos sanoi tämän vielä aivan selvästi, mikä on meidän tavoitteemme, mitä yritämme sen saavuttaa. Haluan vain tässä yhteydessä, koska monet eivät sitä voi tietää teidän joukossanne, kertoa, kuinka tähän päädyttiin, koska voin kuvitella, että jos palaa vaalipiiriinsä tai puhuu kansallisen ministeriön kanssa, niin saa heti kuulla, että että mitä toimenpiteitä tarvitaan, miksi kaikki on niin huonosti, niin sitten teidän täytyy kertoa henkilölle paikan päälle ja jäsenvaltioissa, ja puhun tässä myös oman jäsenvaltioni puolesta, että teidän täytyy sanoa aivan selvästi, miten tähän on päädytty. Ei tämä ole mitään työtä, joka on tehty viimeisen kolmen kuukauden ajan, vaan tässä on ollut kaksi ja kaksi ja puoli vuotta valmistelutyötä taustalla. Komissio on ottanut jäsenvaltiot mukaan. Ne ovat olleet mukana metodiikan luomisessa ja karttojen valmistelussa aivan alusta asti. Ne, jotka nyt yrittävät sanoa, että kaikki on huonosti, niin pyytäisin, että oikeudenmukaisuuden mm, nimissä sanotte, että olette olleet tässä mukana. Ja tästä riippumatta on myös tärkeintä, että me parlamentina otamme kantaa. Te varmasti näitä mitä neuvosto teki komission ehdotuksesta. neuvosto vähän niin kuin toimii ihan kun olisi parempi kuin koko ehdotus olisi olemassakaan. Tärkeissä kohdissa, joissa ehkä vähän kirpaisee, jossa kuuluukin kirpaista, koska siinä on kyse parannuksesta ja kestävyydestä ja sitovuudesta. Siellä neuvosto nimittäin heikensi kaikkea. Ja kyllä meidän parlamentina pitää ottaa sellainen kanta, että yritämme saada tämän tasapainon taas kasaan ja strategisistakin syistä pyytäisin, että sitten meitä. Vielä erään asian haluaisin sanoa nimittäin, että komission ehdotuksesta kyllä käy ilmi, jos sen oikein lukee, että rauta teitä ja sisävesiväyliä kyllä tuetaan ja edistetään. Minä tässä ihan avoimesti sanon, että tuen tätä lähestymistapaa. Ja jos on joitakin ihmisiä, jotka eivät pidä tätä hyvänä lähestymistapana, niin kyllä me sen hyväksymme, mutta minä pidän tätä siis oikeana toimintatapana. Vielä pyyntö ja tämä menee ihan avoimesti niille, kollegoille, jotka ovat verkkojen eurooppa välineen esittelijöitä. Tarvitsette täysin tukemme. Tietenkin meidän täytyy kulkea käsi kädessä verkkojen Eurooppa-välineen kanssa. On aivan oikein, teidän täytyy saada riittävästi määrärahoja ja saada riittävästi tukea meiltä, jotta voivat saada aikaan sen, kuten kollega Kumut Saakos sanoi, että he toimivat moottoreina. He tarvitsevat sitä varten meidän tukemme ja me aiomme sen heille ainakin antaa. Ja lopuksi pyytäisin, että komissio antaisi pääsyn tähän tentec järjestelmään Se poistaisi monia kysymyksiä, jotka kollegat ovat esittäneet esittäneet näiden karttojen suhteen. Kollega De Paki sanoi, että tämä on kaikki kovin epäselvää. Minä olen samaa mieltä ja siksi pyytäisin, että komissio antaa meille mahdollisuuden päästä tämän TENTEK-järjestelmään. Ja odotan kovasti jatkokeskusteluja. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Tarkistukset on jätettävä 28. syyskuuta mennessä. Ja niitä käsitellään 5. marraskuuta ja äänestys valiokunnassamme 27. marraskuuta. Oikein paljon kiitoksia. Nyt lyhyt tauko ja odottelemme monivuotisia rahoituskehyksiä silmällä pitäen Borgia ja Galfinia. Okay, colleagues, if we could go on to the next item on the agenda, which is the... No niin, arvon kollegat, siirrymme esityslistalla eteenpäin. Keskustelemme monivuotisista rahoituskehyksistä esittelijöiden Böge ja Kalfinin kanssa. Alkuun toivotan molemmat vieraat tervetulleeksi valiokuntaamme. Ja pyytäisinkin teitä kertomaan meille neuvotteluiden tämänhetkistä tilanteesta. Viimeinen epävirallinen ministerineuvosto järjestettiin ja me olemme kiinnostuneita liikenne- ja matkailuvaikutuksista ja erityisesti tästä verkkojen Eurooppa-välineestä ja me uskomme, että että verkon Euroopan välineillä on kasvustrategiassa keskeinen merkitys, jotta voitaisiin selviytyä nykyisestä talous- ja rahoituskriisistä. Eli suurella mielenkiinnolla nyt kuuntelemme teidän näkemyksiänne. Voin sanoa, että me kyllä pahoin pelkäämme, että verkojen Eurooppa-väline – tavalla tai toisella lakaistaan maton alle ja sitä emme missään nimessä haluaisi. Joten en tiedä, kuka haluaa aloittaa. Onko teillä joku nokkimisjärjestys? No jos ei, no me ajattelimme, että 10 minuuttia puheaikaa per vieras. Aloitetaan edustaja Kalfinin puheenvuorolla, joten olkaapa hyvä. Colleagues, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvät kollegat, kiitoksia siitä, että kutsuitte meidät tänne eh, valiokuntaan, koska uskon todellakin, että me olemme nyt vaiheessa, jossa parlamentin täytyy olla eh, hyvin yhtenäinen kannassaan monivuotisista rahoitusnäkymistä. Puheenjohtaja, te mainitsitte neuvottelut ja mm, sanoitte, että teillä on hiukan pelkoja. Voin sanoa, että en käyttäisi tätä ensimmäistä termiä, koska me emme neuvottele neuvoston kanssa ja on kertoa teille, mitä me teemme valitettavasti. Ja myöskin minä pelkään, että neuvosto on vielä hyvin kaukana mm, kannan hyväksymisestä. Ja koska se on kaukana siitä, että tiedätte, miten neuvosto joskus tekee päätöksiä, eh, niin saattaa syntyä jonkinlainen kompromissi on kaikkea muuta kuin looginen ja kaikkea muuta kuin johdonmukainen. Joten ennen kuin he pääsevät eh, yhteisymmärrykseen, tulee olemaan erittäin vaikea arvata, mitä, mikä se yhteisymmärrys sitten on. Kuten sanoin, viime viikolla meidät kutsuttiin mm, yleisten asioiden neuvostoon. Tämä on epämuodollinen kokous. Sen, sen piti Kyproksen puheenjohtajavaltio Nikosiassa. Ja ainoa äh, aihe tämän kokouksen esityslistalla oli monivuotiset rahoituskehykset. Meillä on kaksi uutista. Voimme sanoa, että nämä kaksi uutista nousivat esiin tästä kokouksesta ja voin kertoa teille, mitkä nämä uutiset ovat ja mikä on meidän vaikutelmamme niistä ja keskustelimme niistä budjettivaliokunnan kokouksesta. Ensimmäinen uutinen on se, että Van Rompau tulee kutsumaan kokoon marraskuussa ylimääräisen Euroopan neuvoston kokoukseen, niin se tulee keskittymään nimenomaan tähän monivuotiseen rahoituskehyksiin. Yleensä näistä kehyksistä keskustellaan eri kokouksissa, eikä niistä keskustella oikein koskaan kunnolla. Tarkoituksena oli keskustella viime seuraavassa kokouksessa lokakuussa talouden vakaudesta ja myöskin pankkiunionissa. Ja monivuotinen rahoituskehys on toisena esityslistalla ja meidän kokemuksemme osoittaa, että kun on tällainen iso aihe esityslistalla, niin silloin tämä toinen iso aihe, joka on monivuotinen rahoituskehys, ainoastaan jää syrjä eikä sitä koskaan tulla keskustelemaan. Mutta marraskuussa on sitten neuvoston kokousissa keskustellaan ainoastaan monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ajatuksena tässä on luoda jonkinlainen yleinen äh, yhteisymmärrys tämän vuoden loppuun mennessä. Ja tämä on hyvä asia, koska mekin haluaisimme päästä yhteisymmärrykseen mahdollisimman pian, koska e, sitten on hyvin paljon lainsäädäntöä sekä e, eurooppalaista että kansallista, joka on hyväksyttävä. Ja tämä vie aikaa. Jos haluamme mm, e, saada hankkeet käynnistettyä ensimmäinen tammikuuta 2014. Toinen uutinen on se, että neuvosto ei kovinkaan suurella innostuksella, mutta kuitenkin suostui aloittamaan neuvottelut oikeusperustasta. Ja tämä on asia, joka vaikuttaa varmasti liikennevaliokuntaan, koska tämä tarkoittaa, että neuvottelut Enacting Europe-välineessä mm, ja sen oikeusperustat tulevat alkamaan heti, kun me olemme valmiita ja neuvosto on valmis. En tiedä, miten, mikä käy tälle verkkojen Euroopan välineelle neuvostossa. Me saimme kiellon liittyen asioihin, jotka liittyvät työllisyyteen, jossa Ruva Beres on valmis, ne valiokuntansa valmis ja halusivat käydä vieropuhelua neuvoston kanssa, mutta neuvosto kieltäytyi siitä. Viime viikolla epämuodollisessa kokouksessa me sovimme, että kaikista asioista ryhdytään nyt keskustelemaan ilman, että niitä kuitenkaan saatetaan päätökseen. Sitten kaksi asiaa, kaksi suurta asiaa, joista keskusteltiin Kyproksella. Ensimmäinen on työmenetelmä ja se, miten parlamenttien neuvosto tekevät yhteistyötä. Minun vaikutelmani on se, ja uskon, että meillä on tämä sama vaikutelma, koska keskustelimme siitä, on se, että ei saisi aloittaa tällaista prosessia, jota ei sitten ei voida hallita. Yritimme selittää ministereille, että meillä on tämä prosessi täysin hallinnassa. Ensinnäkin, koska jos ministereillä ei ole mandaattia sopia jostain, niin he eivät voi sopia. Ja toiseksi hyväksymme periaatteen, että mistä ne on sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Eli missä tahansa vaiheessa neuvottelut voidaan avata uudelleen. Kuitenkin he sanoivat, että hallitusten ja valtioiden päämiehet eivät tule keskittymään ainoastaan asioihin, jotka ovat hyväksymismenettelyn alaisia, nimittäin luvut, vaan saattaisivat käsitellä myös muita aiheita. Parlamentin kanta on se, että mitä ikinä Euroopan neuvosto päättääkin, sekä yhteispäätös- että hyväksyntämenettelyssä tarvitaan parlamentin hyväksyntä. Parlamentti on siis toimija kummassakin menettelyssä, vaikka menettelytapa onkin erilainen. He voivat keskustella mistä paketista haluavatkin, mutta loppujen lopuksi parlamentti ei tule hyväksymään vain jotain valmista tosiseikkaa ja sanomaan, hyväksymään sen, että tästä ei voida neuvotella. vaikka sanommekin, että parlamentti ei ole valmis tähän, ehkä hiukan liioitelemista, koska tätä kantaa ei ole otettu virallisesti, mutta tämä on kuitenkin parlamentin perusperiaate. Sanomme, että parlamentti ei tule tarkastelemaan hallitusten ja valtiopäämiesten yhteisymmärrystä ennen kuin pääsemme yhteisymmärryksen kaikista asioista. Jos pystymme pitämään kiinni näin tiukasta kannasta, niin se tulee lisäämään huomattavasti parlamentin mahdollisuuksia vaikuttaa koko prosessiin. Toinen asia, josta keskusteltiin, on sisältö. Kyproksen puheenjohtajavaltio esitteli asiakirjan, joka on tulosta heidän kahdenvälisistä keskusteluistaan jäsenvaltioiden kanssa kesän aikana. Olen varma, että jos ette ole nähnyt tätä asiakirjaa, niin sitten varmistamme, että saatte sen, mutta uskon, että että valiokunnan sihteeristö voi sen saada. Tämä on asiakirja, jota voidaan nimittää provokaatioksi. Siellä on muutamia erityisehdotuksia ja sitten monia asioita, joista jäsenvaltiot eivät voi neuvotella, niin ne sanovat. Esimerkiksi aivan aluksi sanotaan, ja tämä huolestuttaa parlamenttia, että kun ei ole päästy yhteisymmärrykseen siitä, että budjettia korotetaan, niin ilmeisesti sitten ollaan samaa mieltä siitä, että sitä lasketaan. En ole nähnyt tällaista kantaa. Neuvosto on tässä vielä jakautunut, joten tämä on kyllä hiukan liioiteltu kanta. Sitten toiseksi tässä asiakirjassa sanotaan, että jos on leikkauksia, niin sitten leikataan kaikkia toimintakohtia, toimintalinjoja. Eli leikataan ikään kuin juustohöylällä kaikista hankkeista. Ja tämä ei varmaankaan ole asia, jonka parlamentti on valmis hyväksymään. Tähän mennessä ainakin meidän kantamme on ollut, että me emme hyväksy tällaisia leikkauksia. Ja jos neuvosto haluaa alentaa budjettia, niin sitten me odotamme, että neuvosto uudelleen harkitsee erilaisia toimintoja ja luopuu joistain poliittisista tavoitteista, koska kaikkia tavoitteita voidaan saavuttaa leikatulla budjetilla. Sitten erityistä huomiota on pantu Kyproksen paperissa verkkojen Eurooppa-välineelle ja ilmeisesti täl, heidän mielestään tälle televiestintäosalle eh, ei ole suurta tukea, siksi olisi hyvä asia poistaa se. Minä en ole nähnyt tällaista yleistä mm, yhteisymmärrystä siitä, että televiestintä ei ole tärkeää. Ja me haluaisimme myöskin budjetin, joka luo kasvua ja työpaikkoja eikä ole vain tällainen tilinpidollinen väline. Ja lisäksi ilmeisesti on joku ongelma sen 10 miljardin suhteen, joka pitäisi ottaa kohesiopolitiikasta tähän verkkojen Eurooppa-välineeseen. Joka tapauksessa tämä Kyproksen puheenjohtajan valtion paperi on provokaatio. Täällä sanottiin, että alennukset poistettaisiin ja niin poispäin. Monia muitakin ajatuksia. Voitte lukea tämän asiakirjan. Sisällön suhteen neuvosto on jakautunut eri budjettiin ja monivuotisiin rahoituskehyksiin liittyvissä aiheissa. Puheenjohtajavaltio aikoo luoda toisen neuvottelulaatikon. Se, he sanovat, että syyskuussa nyt on ehkä jo vähän myöhä. Emme vielä tiedä, mikä heidän lähestymistapansa tulee olemaan. Toivottavasti se ei ole sama kuin Tanskan puheenjohtajavaltion, nimittäin että otetaan kaikki mukaan sinne eh, neuvottelulaatikkoon niin, että hallitusten ja valtion päämiesten täytyy päästää niistä, koska silloin parlamentti ei pysty neuvottelemaan kunnolla. Vielä eräs asia, jonka haluaisin nostaa esille, on se, että Euroopan neuvoston johtopäätelmät valmistelee sen puheenjohtaja Herra Van Rompuy Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Ja tällä hetkellä meillä ei ole mitään muodollista menetelmää, jolla voisimme neuvotella neuvoston puheenjohtajan kanssa, neuvoston pysyvän puheenjohtajan kanssa. Tämä on asia, joka nostetaan vielä esiin. Sitä on keskusteltu useaan otteeseen parlamentin puhemiehen kanssa yhteisryhmässä, mutta meidän täytyy katsoa, miten voimme sen tehdä. Parlamentin on tehtävä aivan selväksi se, että me emme tule hyväksymään mitään sopimusta, jos tai ei ole sovittu meidän kanssa etukäteen ja mikä ikinä kanta sitten otetaankin, niin me voimme avata neuvottelut uudelleen. Tässä viimeisimmät tiedot viime viikolta. Kiitoksia. Yeah, thank you, Chair, of course. Uh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Muutama lisää huomio. Neuvotteluvaltuuskunta vetää köyttä yhdestä päästä – ja tämä on erittäin tärkeä Eli että meidän täytyy katsoa, että mihin tai millä tavalla toimimme, jotta hyviä tuloksia MFF liittyen saadaan aikaiseksi. Täytyy ottaa huomioon vuosittaisten budjettien hallintomenettelyt, mutta voisin jo sanoa heti alkuun, että olemme tyytyväisiä siihen, että yhteysryhmässä olemme tehneet hyvin arvokasta yhteistyötä ja on hienoa, että olemme saaneet myöskin teidän valiokunnaltanne viestejä. Tämä on erittäin tärkeää. Me tarvitsemme tällaista tiivistä yhteistyötä. Mitä tulee yleisten asioiden neuvostoon, no kyse on eräänlaisesta pilottihankkeesta, josta sovittiin Unkarin ja Puolan ja Tanskan PJ-kausien aikana. Nyt Kyproksen PJ-kauden aikana ratkaistaan, mitä tuleman pitää. Ensimmäistä kertaa tilanne on sellainen, että parlamentin valtuuskunta kutsuttiin neuvottelupöydän ääreen silloin, kun yleisten asioiden neuvosto kokousti kun jalka on saatu oven rakoon, niin se antaa uusia mahdollisuuksia ja tämä on hyvä pitää mielessä erityisesti MFF liittyen, kun kyse on hyväksyntämenettelystä. Meidän täytyy keskustella ja neuvotella ja välttyä siltä tilanteelta, että pöydälle isketään ehdotus, joka voidaan parlamentin taholta vain hyväksyä tai hylätä. Toivottavasti neuvosto voi pikkuhiljaa ymmärtää paremmin, mikä on parlamentin kanta ja neuvotella myöskin paremmin silloin, kun kyse on hyväksyntämenettelystä. Parisen tuntia keskustelimme menettelytavoista ja työmenettelyistä ja toivottavasti jatkossa pääsemme yhteisymmärrykseen Mavrojaniksen kanssa sisältöpuolesta, eli että miten käytännössä toimitaan Hänhän tulee Strasbourgin vieraaksemme, mutta on tietenkin sanomattakin selvää, että selvä jako tarvitaan niiden ohjelmien suhteen, jotka vaativat yhteispäätösmenettelyä ja sitten taas MFF toisaalta sihteeristö on valmistellut asiakirjan, josta käy selkeästi ilmi, mitkä asiat MFFn osalta ovat auki ja mitkä asiat tiettyjen projektien osalta ovat vielä auki. Muistakin asioista voidaan toki keskustella, mutta on tietenkin selvää, että me emme puutu näihin yhteispäätösmenettelyn alaisuuteen kuuluviin hankkeisiin. Mutta me olemme valmiita tukemaan teitä, jos tarvitset tukea lukujen suhteen. Eli me olemme aina käytettävissänne. Henkilökohtaisesti olen seuraavaa mieltä, en nyt tässä halua provosoida, mutta me olemme käyneet kahdenkeskisiä keskusteluja enemmän kuin menneisyydessä ja siitä on ollut apua. Mutta minusta tuntuu, että yleisten asioiden neuvostossa ei oikein haluta nopeuttaa menettelytapoja yhteispäätösmenettelyhankkeista, koska neuvostolla olisi suurempi vastuu, vaikkakin perustamissopimuksessa sanotaan aivan jotain muuta. Neuvoston vastuuta on leikattu aika lailla. Ja me tiedämme, mitä Lissabonin sopimuksessa sanotaan yhteispäätösmenettelyn soveltamisesta. Ja on erittäin tärkeää myöskin havaita, että komission jäsen Lewandowski ilmoitti selkein sanakääntein, että komissio pitää kiinni omasta kannastaan koskien MFF ja sillä selvä. Tästä oli liikkunut erilaisia näkemyksiä menneisyydessä, mutta on hyvä, että nyt saatiin tämäkin asia, tähänkin asiaan selvyyttä. Ja mitä tulee tähän asiakirjaan Kyprokselta, niin se on eräänlainen provokaatio. Eli että jäsenvaltiot tarkemmin ilmoittavat, mitä he oikein vaativat. Eikä ainoastaan ne valtiot, jotka vaativat sadan miljoonan alennuksia, vaan että kaikki haluavat jotain itselleen. Ja onkin tärkeää, että kun me lähdemme täällä tekstejä työstämään väliaikaisraporttiin liittyen, niin meidän tulisi samalla myöskin huomioida nämä tarpeet ja prioriteetit. Mehän tiedämme, että budjetti asioita käsitellään neuvostossa eri tavalla eri kokoonpanoissa. Tämä on tärkeä seikka, sillä kun tulevien viikkojen aikana teemme päätöksemme, niin meitä ei tulisi päästä syyttämään siitä, että me emme huomioisi olemassa olevia ongelmia. Meidän täytyy aina myöskin tunnustaa, että poliittista vastuuta on olemassa, velvoitteita löytyy vaikka kuinka paljon. Huippukokous esittää näkemyksensä kolmen kuukauden välein ja tämäkin täytyy huomioida, kun näitä asioita käsitellään. Mielenkiintoinen asia on se, että eräs ulkopuolinen asiantuntija lausui omat näkemyksensä telekomun, televiestinnästä ja laajakaista yhteyksistä. Ja tämän alustuksen kuultuamme totesin, että me olemme valmiita tukemaan tätä lähestymistapaa ja tämä tarkoittaisi sitä, että neuvoston tulisi muuttaa lähestymistapaa. Eli kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että me sanoisimme, että keskitytään infrastruktuurin sillä selvä tai energia mikä on tietenkin tärkeä asia, ja samalla voisimme unohtaa televiestinnän. Ei näin todellakaan voida toimia. Mitä tulee käynnissä olevaan menettelyyn, niin muistuttaisin teitä siitä, että paraikaa valmistelemme tätä väliaikaraporttia. Se tulee olemaan ensimmäinen luonnos ja 14 tai 17 päivä se tulee olemaan käytettävissä budjettivaliokunnassa. Siitä tullaan keskustelemaan 19. päivä ja tarkistukset on jätettävä 26. syyskuuta mennessä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kunhan olemme tarkistukset saaneet käyttöömme, niin sitten siirrymme seuraavaan vaiheeseen. Eli voimme tarkistaa omaa luonnostekstiämme, koska mehän emme tiedä, mitä 24. päivä tapahtuu, kun uusi asiakirja on neuvoston pöytäkirja, pöydällä. Menevätkö he pidemmälle vai ollaanko ottamassa takapakkia? Joten meidän täytyy pysyä joustavina ottaen huomioon, mitä tapahtuu. Meidän pitäisi pystyä myöskin reagoimaan mahdollisimman nopeasti. 10. ja 11. marraskuuta näillä näkymin äänestetään ja sitten lokakuun kakkostäykkärissä loppuäänestys. Mutta me emme toki tiedä, mitä minitäysistunnossa tapahtuu. Sekin oli yksi vaihtoehto ja toinen kysymys kuuluu, että pitäisikö meidän äänestää tiistaina marraskuun kakkosessa, onko se jo liian myöhäistä, jos me haluamme muut, vaikuttaa neuvoston toimintaan. Vai kykeneekö neuvosto reagoimaan parlamentin näkemyksiin ja toivomuksiin. Meidän täytyy siis edetä hyvin joustavasti, ottaen huomioon reagointitarpeen, eli ottaen huomioon, mitä neuvottelupöydän toisella puolella tapahtuu. Toki jatkamme keskusteluja esittelijöiden kanssa myöskin Strasbourgissa ja näin päivitämme tietojamme eli mitä lainsäädännön ja FM, MFFn osalta on tapahtunut. Mutta mielestäni me olemme päässeet hyvään vauhtiin ja parlamentin poliittinen viesti oli selkeän yksimielinen. On tietenkin selvää, että valiokuntien välillä oli pientä hankausta, mutta silti minä uskon, että ongelmat saadaan ratkaistua, sillä vain ja ainoastaan puhaltamalla yhteen hiileen voimme saada meitä miellyttäviä tuloksia aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Tarkoituksena on äänestää täällä 18. syyskuuta, joten budjettivaliokunta saa viestimme heti seuraavana päivänä. Joten eiköhän tältä osin aikataulu pidä. No niin, Rike, Ayala, Sender, Kanjai ovat pyytäneet puheenvuoroa. Onko muita? No, aloitetaan äh, kansanpuolueen edustajan Rikeen puheenvuorolla. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle siitä, että hän puhui meille tästä kahden vuoden pituisesta taistelusta. On ollut aika monen panssari, panssaroidut ovet ja ikkunat tässä, kun hän on tehnyt työtä, mutta nyt on avattu ovet ja ikkunat vuoropuhelulle – mutta eivät todella ole säästelleet itseään tässä työssä. Tässä valiokunnassa meillä on erityisintressi, yksi kohta, Connecting European Facilities, koska sehän on meidän mahdollisuutemme osallistua kasvuun ja taistella työttömyyttä vastaan ja myös ainutkertainen tilaisuus edistää, parantaa Euroopan liikenteen infrastruktuureja. Totta kai olen vähän huolissani, kun kuulen puhuttavan vaikeuksista. 100 miljardia vähennetään ja jos ei haluta maksata, maksaa, ketkä ovat nettomaksajat, ketkä joutuvat maksamaan, maksamaan. Tämä on vähän meidän jokapäiväistä keskustelua, mutta parempihan olisi ehdottaa komissiolle 50 miljardia. Sehän on jo puolet alunperä, alkuperäisestä sadasta miljardista. Tämä olisi jo tärkeä askel eteenpäin, mutta tämä huolenaihe, kun kuullaan jokaisesta jäsenvaltiosta, kuulee puhetta kasvusta, työllisyydestä, edistyksestä ja kun he tulevat sitten äh, Strasbourgin tai Brysseliin, niin kuulee vähän toisenlaista puhetta ja ikään kuin he edustaisivat aivan toisenlaista hallituspolitiikkaa. Mutta yksi asia, joka huolestuttaa minua, ehkä teitäkin kovin paljon, te sanoitte äsken, että te painotatte hyvin paljon sitä, että, että teemakohtaisesti avataan keskustelut. Komissios, komissio avaisi ne neuvoston kanssa teemakohtaisesti. Ilman lukuja nämä keskustelut pitäisi avata, koska mm, sehän on teidän kantanne, joka on budjettivaliokunnan puheenjohtajan kanta, koska teema, teemakohtaisesti aina tehdään lainsäädännöllistä työtä ja tällä hetkellä lukuja voidaan uudelleen arvioida vasta tämän monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Mutta meillä on nyt kuitenkin regivaliokunnan kanssa pieni ongelma, jossa on puu 10 miljardia kohesiorahastosta on ehdotettu, että otettaisiin tähän eurooppalaisen multimodaalisen hankkeen toteuttamiseen. Ja yhdestä syystä johtuen ollaan ehkä enemmistönä tämän kanssa, en puhu tästä 1,5 prosentista, jotka ovat myös tärkeitä aiheita, mutta tulee sellainen vaikutelma, minulle ainakin tulee vaikutelma kiristyksestä. Onko tämä, onko tässä kuusen lisästä vai ollaanko tässä polkumyynnin nimissä liikkeessä, jos nämä 10 miljardia tulisivat pois tästä keskushallinnosta, jos ne otettaisiin pois tästä keskushallinnoista, niin silloin, silloin kohesiomaat joutu, jäisivät tämän ulkopuolelle. Miksi? Koska silloin nämä yhteisrahoituskulut ovat aika, yhteisrahoituksesta koituvat korot ovat aika maatalia, koska jos on kyse asianosaista jäsenvaltiosta, niin silloin on kyse kuluista, jotka menevät helposti yli 50 prosentin, mutta nämä miljardit, jotka tuu, otetaan pois kohesiorahastosta, niin ne ovat kuitenkin yhteisrahoituksellisia, 85 prosenttia, jos ne otetaan pois. Kyllähän kaikki tietävät, miten tämä sitten päättyy, jos ajatellaan investointeja, jos ajatellaan suuria yleiseurooppalaisia infrastruktuureja, mutta silloin kohesiomaat joutuisivat ulkopuolelle, jäisivät pois tästä lisäarvopolitiikasta ja infrastruktuuripolitiikasta, ne joutuisivat vaikeuksiin, mutta koko mekanismin henki tulisi kyseenalaistettu, koko eurooppalaisuuden, eurooppalaiset hankkeet joutuisivat kyseenalaiseksi. Minä haluaisin vain lisätä yhden asian, regiovaliokunnan kanta eihän se aina puolla kohesiorahaston jäsenmaiden etuja. Se hän sen kantasi herättää kysymyksiä. He ovat valmiita muodolliseen trilogiin, mutta, mutta te tulevat trilogin kantaan, joka on parlamentin kanta. Joskus se on ihan päinvastainen kuin komission kanta. Ja minun näkemykseni tai tuntemukseni on se, että Regivaliokuntahan on hyvissä asemissa rauhoittamaan tilannetta, koska komissaarikihan ja komissaari Lewandowski käyttivät puheenvuoron tässä mielessä ja sanovat, että ei, että parempi pysyä tässä keskitetyssä hallinnossa. Mielestäni on varsin kamalaa, että parlamentti tulee kahdella eri ehdotuksella, jotka ovat ikään kuin teleskoopattuja ja äh, sitten trilogissa ne eriytetään toisistaan. Meidän pitää todella pystyä puhumaan uudestaan keskenämme, koska tässä nyt lähdetään vähän kahdelle yhteensuuntaiselle väylälle, eikä että koskaan kohtaa tai risteä. Tämä on aika vaarallista, koska tässä on kyse suuresta eurooppalaisesta hankkeesta, kasvukysymyksestä. Se on, siihen on varattu paljon uskomusta ja luottoa. Ja sitten edustaja Ajala Sennä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluan puhua vähän samalla linjalla kuin edustaja Rike. Haluaisin puhua siitä, kuinka on edistetty huolimatta vaikeuksista, joita on ilmennyt siellä ja täällä, mutta on kuitenkin edistytty. Neuvoston puolesta on tunnustettu se, että yli, öö, meidän pitäisi nyt todella päästä vuoropuheluun piiriin ja mielipiteiden vaihtoon piiriin. Kuten hän sanoi, että on myös puutteita komission puolella, meidänkin puolella on puutteita. Ei ole kyse vain myös meidän puolella rehivaliokunnan puutteista, vaan meidän täytyy myös avata neuvottelut silloin, kun muut valiokunnat olivat mm, olivat vielä ehkä siinä vaiheessa, että epäilivät ja halusivat vähän lisää täsmennyksiä ennen kuin ava- haluttiin avata kokonaisvaltaiset neuvottelut. Sen takia meidän pitäisi olla hyvin koordinoitu neuvotteluryhmä. Meidän täytyy Sanna rivit järjestykseen. Ei ole kyse siitä, että 80 prosenttia parlamentista on, <clears throat> on niin päätöksen takana ja sitten loput lähtevät rikkomaan tätä vasta saatua sopimusta. Meillä pitää olla, meillähän on puheenjohtajia ja meillä on komissio, mutta meidän täytyy todella hyötyä tästä 80 prosentista. Mut, niin kuin tiedätte hyvin puheenjohtaja, niin kuin edustajat Böge ja Kalfin tässä jo puhuivat, meidän täytyy päästä tässä nyt hyvään marssijärjestykseen saada rivit kuntoon. Niin kuin kaksi esittelijää sanoivat, meidän pitää selventää asioita. Edustaja, anteeksi, komissaari Kallas joskus puhuu meille miljardeista, sitten hän puhuu meille rahastoista ja sitten hän sanoi, että ei, ei, ei unohdeta kohesiorahastoa, mutta minä olisin tiedä, onko tämä vain jotain fiktiota, vai niin kuin te sanoitte, me olemme tulleet tänne saadaksemme mm, revittyä irti jotain kunnon tietoa. Tässä on kyse rahastosta, joka suosii kohesiorahastosta ja puhutaan näistä yleiseurooppalaisista verkostoista ja lisäarvosta. On olemassa pelkoa vuoropuhelijoiden kesken mehän olemme aina olleet sitä mieltä, että olemme oikeassa, koska komissio on antanut kaikki instrumentit käyttöön ja kaikki painopistealueet ja kaikki kapasiteetti on käynnistetty, jotta nämä hankkeet lähtisivät liikkeelle kyseisissä maissa, mutta pitää pystyä myös takaamaan näiden hankkeiden turvallinen eteneminen, jos on kyse vain jostakin epämääräisestä uhasta, jos, jos on kyse kymmenestä miljardista, jos ne eivät mene kohesiorahastoon niin silloin pitää olla samaa mieltä tästä Connecting Europe-hankkeesta, periaatteesta ja tämän näiden yleiseurooppalaisten verkostojen hallinnoimista. Tämä koko asia pitäisi nyt selventää vähän tarkemmin kaikille, sillä se ei tässä ole ihan varma, onko saatu kaikkiin vastauksia. Täällä on myös puhuttu telekommunikaatiosta. Suuret yritykset maksavat, mutta suuret mm, maksavat, mutta jäsenten pitää vahvistaa, missä on se alueellinen kohesio. Ja aivan lopuksi puhuttiin budjetista. Toivot, tämäkin synnyttää pelkoa, toivottavasti se ei toteudu. Tämä kauhuskenaario, voisitteko sanoa, mitä te olette valmiit tekemään, mitä tässä ollaan laatimassa, onko Connecting Europe ja sille vaadittava rahoitus, joka on minimi koska jos tällä Euroopalla olisi minimiverkosto, joka olisi luotettava, hyväksyttävä ja toimiva liikkuvuuden ja tiedonvälityksen kannalta, tai sitten parlamenttiko on erehtynyt. Tämä on nyt aika suuren luokan haaste. Kiitos. Thank you. Mrs. Meissner, could I... Kiitoksia kollega Kansen joutuu kohta lähtemään, joten edustaja Meissner, sopiko teille, että annetaan edustaja Kansenille puheenvuoron nyt saman tien? Kiitoksia. Kiitoksia. Minulla ei ollut epäilystäkään siitä, että <laughs> saisin myöntävän vastauksen. Olen pahoillani, mutta halusin äh, käyttää hyväkseni tätä mahdollisuutta ja vastata tähän neuvoston provokaatioon vähän samalla mitalla, koska minä olen vakuuttunut siitä, että kun talo palaa, kun meillä on dramaattinen tilanne, meidän täytyy sanoa selkeästi, mikä on seuraava askel. Tunti sitten täällä valiokunnassa keskusteltiin uusista TEN-T-verkoista. Ja nämä ovat todella pitkän tähtäimen investointeja. Ja toisessa valiokunnassa, jossa olen jäsenenä, puhutaan TEN-eestä. Ja tästä ei nyt edes puhuta. Koko tämä keskustelu infrastruktuureista on ristiriidassa sen kanssa, mitä määrärahoja meillä on niiden toteuttamiseksi. Meidän täytyy huomioida, että valtioissa ja alueilla ei ole euroakaan enää jäljellä. Puhun nyt ainakin osasta Eurooppaa. Jotain poikkeuksia varmaan on, mutta koska elämme solidaarisessa Euroopassa ja maailmassa, niin sanon tämä nyt tällainen yleistäen. Minun mielestäni meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko otamme nämä vähät määrärahat ja sen sijaan, että että lahjoitamme ne, heitämme ne ulos ikkunasta. Käytämme niitä niin, että meillä on kaksi mm, eri mahdollisuutta. Meidän toimia niin, että meillä on kaksi mahdollisuutta. Yksi on periaatteellinen, nimittäin tämä EF-rahasto energiasäästöä varten. Luotiin laatikko, johon laitettiin 220 20 miljoonaa ja nyt siellä kehittyy erilaisia hankkeita ja projekteja, jotka ovat toimivia. koska nämä ovat tällaisia hyväksyttyjä ja toimivia hankkeita kun näkee tämän tyyppisen hankkeen, tämän tyyppistä mallia voitaisiin käyttää niin, että voisimme äh, osallistua näihin investointeihin. Toinen äh, tärkeä tapa olisivat nämä hankejoukkovilkakirjat. Käytimme 200 miljoonaa budjetista ja annoimme takeeksi tälle vuodelle ja toiselle vuodelle, mutta tästä pitäisi tulla jotain pysyvää vuodelle 2014-2020. Ja tämän pitäisi olla vahva rahoitusväline antamaan nämä takeet, eikä pelkästään takeet. Tämä oli se tämä toinen vaihtoehto, nämä hankejoukovelkakirjat. Ja sitten meillä on vielä tämä tärkeä poliittinen valinta, nimittäin mennä rahoitusmarkkinoille Eurooppana, ei maksaksemme tehdyt velat. Hyvin paljon on syntynyt sekannusta, kun puhumme näistä bondeista, vaan että luotaisiin jonkinlainen paketti tulevaisuuden kehitystä varten – ei ole kyse siitä, että tässä nyt jotenkin kiinnitämme velat, vaan menemme rahoitusmarkkinoille, teemme tuon et- askeleen eteenpäin, jota koko Eurooppa meiltä odottaa. Tällä tavoin saavutamme kaksi tavoitetta. Ensinnäkin nämä infrastruktuurit ovat todella välttämättömiä ja toiseksi meidän täytyy päästä ulos täältä mustasta aukosta, johon me olemme joutuneet talouden alalla. Nämä ovat vastaukset neuvoston provokaation ja olen pahoillani, että voi nyt jäädä tänne enää. As you probably worked out, uh, uh gentlemen, Antonio is our... Antonio uskoo vakaasti hankejoukkovelkakirjoihin täällä, sen varmaankin tiedät. Ja seuraavana sitten edustaja Meissner. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Antonio, vieläkö haluat sanoa jotain? No, luulin, että minun kannattaisi ehkä odottaa, kunnes Antonio on sanonut kaikki sanottavansa. Niin, kiitokset kollegoille Böge ja Kalfin. Tämä on hieno asia, sillä MFFn merkitys on tärkeä. Ja te esittelijöinä vastaatte valiokunnissa tästä asiasta. TEN-T-suuntaviivat ja erinäiset välineet ovat meille tärkeitä – Eli se korostuu myöskin siinä, että meilläkin on näille asioille omat esittelijämme, ja tämä osoittaa, että nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Toisaalta minä vastustan sitä, että me toistamme jo sanottua, mutta tänään voin sanoa, että on hyvä, että me toistamme jo sanottua, sillä se osoittaa yhtenäistä näkemystä näistä asioista. Ja minä uskon, että nyt komissio on tehnyt erinomaista työtä ja komissiota tulisi tukea. Me haluamme, että sisämarkkinat ovat se kan, eurooppalaisia kansalaisia yhdistävää tekijä ja se taas edellyttää toimivia infrastruktuureja liikenteen, energian ja tietotekniikan puolella ja nyt ensimmäistä kertaa yksissä tuumin olemme hyväksymässä näitä toimintamalleja, mutta se edellyttää myöskin riittävästi rahaa. Ja tiedän, että jäsenvaltioiden rahatilanne on erittäin heikko, mutta olen vakaasti sitä mieltä, että meidän tulisi puolustella tätä 50 miljardia, josta 31,7 menee liikenteelle. Ja tiedän, että tämä 70 miljardia, jotka oli varattu kohesiovaltioille, sitä epäiltiin. Siis emme oikein tienneet, että pitikö, pitäisikö nämä rahat antaa jäsenvaltiolle omassa salkussa, mutta minun mielestäni me olemme saaneet hyvän tuloksen aikaiseksi ja mielestäni tämä on se viesti, jonka haluamme välittää teidän suuntaan. Eli tämä on erittäin tärkeä asia, ei siitä syystä, että me olemme halukkaita rakentamaan erilaisia infrastruktuuriprojekteja. Ja niin kuin täällä kuulimme hankejoukkovelkakirjoihin liittyen, niin ne liittyvät yhtäältä MFF ja ne löytyvät myöskin vuoden 2013 budjetista ja toivottavasti Olli Rehn on oikeassa ja saamme todellista vipuvaikutusta aikaiseksi. Eli että jopa 20, tämä kerroin olisi jopa 20 eli 50 miljardista syntyykin melkoinen potti ja sillä voidaan toteuttaa vaikka ja mitä. Ja ihan lopuksi toteaisin seuraavaa. Minä tulen esittämään tämän asian täällä, eli integroitu meripolitiikka, sekin edellyttää panostusta, ei hirveän paljon, mutta kuitenkin, ja sille on perustettu oma budjettikohta, eli meripolitiikka on tärkeä politiikan ala, ei mikään hillittävän suuri rahoituksellisesti, mutta tärkeä kuitenkin. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavana kollega Dero. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää vuorostani neuvottelutiimiä. Ja uskoakseni tieto kulkee hyvin meidän keskuudessa, Niin se on hyvä kaikilla eri asteilla, kaikilla eri askelmilla kun on kyse neuvottelusta neuvoston tai parlamentin puhemiehen kesken tai meidän valiokuntiemme kesken. Haluaisin nopeasti korostaa monia asioita. Edustaja Rike puhui tässä jo, että meidän on kaikki edut pysyä yhtenäisinä ja tämän valiokunnan välillä napit vastakkain, mutta kuten sanomme tässä väliarvioinnissa, me voimme yhdessä kehittää kantojamme parlamentissa, jolloin kanta olisi vahva ja yksi, yksi ainut kunnianhimoinen. Minä haluaisin tässä myös sanoa, että kun puhuttiin äh, täysistuntosalissa, niin silläkin voi olla myös välillistä vaikutusta, jos puhutaan neuvottelun aikataulusta, niin sekin on aika tärkeä sisältö toki. Mutta meidän pitäisi minitäysistunnossa ottaa huomioon, meidän täytyy ottaa huomioon, koska jos aikataulua lähdetään muuttamaan ihan meistä riippumattomista syistä, eivät mitenkään ole meille eduksi. Kolmas asia on se, että minä olen myös sitä mieltä, että meillä on kaikki edut tässä Simpsonin mietinnön, mietinnössä, jonka tulemme hyväksymään, kun puhutaan tästä monivuotisesta rahoituskehyksestä. Meidän kannattaa myös siinäkin miettiä, kuinka tärkeää olla yhtä mieltä siitä, että teemme tässä valiokunnassa työtä. Ei, mm, äh, Äh, <clears throat> Connecting Facilityin ohessa eri liikennemuotojen yhteensopivuudesta ja toimivuudesta Mitä me voimme tehdä liikenteen välityksellä Euroopassa? Ja meidän täytyy myös tässä Simpsonin mietinnössä puolustaa meidän eri ohjelmiemme hyvää yhteensopivuutta, jos puhutaan TNT-verkoista ja kaikista muista siitä, mitä investoimme muille alueille Mehän olemme tottuneet työskentelemään ilman lukuja, niin kuin tänä aamuna todettiin, mutta jossain kohtaa pitäisi myös lähteä to- toteamaan siitä, että jos puheenjohtajista jatkaa logiikkaansa lukujen myötä, meidän täytyy myös lähteä strategiamme sen mukaan, miten siihen kytketään luvut, mutta minä luotan tässä täysin neuvottelujoukkotiimiin tämän strategian suhteen. Kiitos jo tässä vaiheessa ja tavataan tuonnepana. Kiitos ja seuraavana edustajan Zila. Minäkin haluaisin kiittää Bögiä ja Kalfinia näistä selvityksistä ja minun mielestäni te olette tehneet erinomaista työtä. Haluaisin aloittaa laipealaisella kysymyksellä. Rahoitus kehykset ulottuvat vuoteen 2028,5 vuotta ja me tiedämme, mikä on Euroopan tilanne ja me emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Täällä vaaditaan jo uusia sopimuksia ja ties mitä. Tämä on ikään kuin poliittinen argumentti. Jos katsotaan Euroopan tulevaisuutta federalistisemmin, niin – meidän täytyy katsoa myöskin Yhdysvaltain budjetin suuntaan ja katsoa, miten siellä toimitaan, sosiaalipalvelut, terveydenhuolto ja niin poispäin. Niiden osuus on jopa 20 prosenttia BKTstä, joten meidän täytyy katsoa juuri vuoteen 2020 ja MFF ja käyttää tätä poliittista argumenttia. Me emme voi, me emme voi toimia ainoastaan, vain ainoastaan rahoituksellisilta pohjalta, Mutta valiokuntamme osalta mielenkiintoista on seuraava asia. Meidän täytyy muistaa, että verkkojen Euroopan väline on suuren uhan alla. Tehän sanoitte jo viestintäteknologia puolesta sen verran, että jos tästä 50 miljardista otetaan 10 miljardia pois, niin ei jää enää kuin 40, ja se taas tarkoittaa sitä, että käytettävissä olevien varojen määrä laskee entisestään. Tämä osuus on nyt 2,5 prosenttia ja jotka ovat sanoneet, että 10 miljardia voitaisiin poistaa, koska me tiedämme, että me voisimme nykyisistäkin rahoituskehityksistä saada saman verran varaa käyttöön. Ja jos 40 otetaan 10 pois, niin jää enää 30, ja sitten kun puolitetaan, niin on 15, ja se taas tarkoittaa sitä, että verkostojen Eurooppa-väline ei tule selviytymään, koska näitä projekteja ei toteuteta, täytäntöönpanoa ei toteuteta, yhteisrahoitus ei tulisi toimimaan. Ja vuonna 2020 tilanne on sellainen, että Eurooppa ei ole verkostoitunut ja jäsenvaltioiden väliset erot ovat suuria erityisesti reuna-alueilla – joten meidän täytyy poliitikkoina katsoa pidemmälle tulevaisuuteen, kun MFFstä neuvotellaan. Kiitoksia. Last but certainly not least, Mr. Kiitoksia ja sitten vielä kollega Debaka. Um, from my side just uh, three brief questions also thank you to the two. Kiitoksia puheenjohtaja. Minunkin osaltani Kolme lyhyttä kysymystä. Kiitoksia, että pääsitte tänne puhumaan edellisistä puheenvuoroista. Kyllä ymmärsitte, kuinka tärkeä tämä verkkojen Euroopan väline on tälle valiokunnalle, mutta sitten myöskin johdonmukaisuus TNT-suuntaviivojen kanssa. Ja kysymyksen yksinkertainen, onko teillä hiukan enemmän taustatietoa siitä, miten teidän neuvottelutiimin tai neuvoston neuvottelutiimi näkee tämän linkin näiden välillä? Jos verkkojen Euroopan välineen budjettia leikataan, niin sillä on myös vaikutuksia tarkistuksia tehen, ne kaksi kuuluvat yhteen. Toinen kysymys liittyy tähän. Jos verkkojen Euroopan välinen las, meidän budjetti laskee, niin sitten budjetissa oli osa, joka oli tarkoitettu, kuten edustaja Kanchan jo sanoi, innovatiivisiin rahoitusvälineisiin, ja tässä on vipuvaikutus. Ja jos budjettia leikataan ja näiden rahoitusvälineiden äh, budjettia leikataan, niin vipuvaikutus kyllä jää, mutta seuraukset ovat paljon vähäisemmät ja se vaikuttaa siihen, kuinka paljon raho- projekteja voidaan rahoittaa. Ja sitten kohesiorahastosta on erittäin hyviä syitä sille, että se pidetään tässä verkkojen Euroopan välineessä. Tilintarkastustuomioistuin juuri vähän aikaa sitten julkaisi raportin jossa kävi aivan selvästi ilmi, että määrärahoja ei käyttää oikealla tavoin. Eli tämä 10 miljardin varaaminen kohesiorahastosta ja siirtäminen se verkkojen Euroopan välineeseen on mielestäni järkevää. Tiedän, että parlamentissakaan ei ole aivan samamielisiä regivaliokunnassa mutta mielestäni on tärkeää pitää nämä määrärahat verkkojen Euroopan välineessä myöskin jäsenvaltioiden edun mukaista. Tämä on, koska se tulee määrärahat tulevat paljon paremmin käytetyksi. Tähän liittyen toteaisin, että meidän kannaltamme tärkeä tähän välineeseen liittyen on juuri eurooppalainen lisäarvo. Ja se tosi asia, että jos olemme suorasanaisia, niin kyse ei ole siitä, että jos ei eurooppalaisia ohjelmia saada, niin silloin ei saataisiin yhtään mitään aikaiseksi. Ikään kuin me olisimme aivan täysin riippuvaisia tästä välineestä. Mitenkäs vieraamme samassa järjestyksessä vielä loppukommentit, vai miten on? Olkaa hyvä. No periaatteessa sillä ei ole mitään merkitystä, koska meillä on, meillä on aika lailla yhtälaiset näkemykset asioista. Aloitetaanpas Dominik Rikeen kommenteista. Paraikaa käydään keskusteluja, mutta ilman lukuja. Se on tietenkin selvää, sillä tässä vaiheessa haluamme välttää sitä, että parlamentissa syntyisi kauhea kiista ja että näkemyksiä olisi liian monta mutta toisaalta taas luvut ovat tiedossa. Komission ehdotus on pöydällä, myöskin verkkojen Eurooppa-väline ja sitten SURE-valiokunnan raportti 2013 plus 5 prosenttia kaikkien velvoitteiden ja lupausten toteuttamiseksi, myöskin sen huomioimiseksi, mitä Lissabonin sopimuksessa sanotaan. Ja sitten vielä sanotaan, että mikäli neuvosto ei ole valmis vapauttamaan näitä varoja, niin vaadimme neuvostoa esittämään luettelon niistä prioriteeteista, joihin raha ei riitä. Tämä on se asia, jota ei ole laajalti käsitelty. Kyse ei ole vain ainoastaan tenteistä, vaan tämä liittyy myöskin kehitysyhteistyöpolitiikkaan, ulkosuhdepolitiikkaan ja siihen, että kolme prosenttia menisi myöskin tutkimukseen ja kehitykseen ja tähän tavoitteeseen emme pääse, jos lukua leikataan jatkuvasti ja emme voi vastata kehitysyhteistyövelvoitteeseen eli 0,7 prosenttiin. Ja näitä lukuja ei löydy muistakaan monivuotisista rahoituskehyksistä, ei EUn eikä myöskään jäsenvaltioiden, joten teidän tehtävänä on vain päättää luvuista tai siirtää päätöstä tuonnemmaksi. Ja tästäpä syystä en voi hyväksyä sitä, että neuvosto säännönmukaisesti esittää uusia tehtäviä tai lupauksia, mutta ei huomioi, että mitä muuta on tullut jo luvattua ja mitä pitäisi tehdä. Mitä mainittuihin ongelmiin tulee, aluevaliokunnan suhteen, niin jos toimivaa ratkaisua, jos sitä ei tästä talosta löydy, niin silloinhan neuvosto asiasta päättää. Ja enpä usko, että se olisi se paras mahdollinen ratkaisu. Joten tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko keskustelemme puheenjohtajien, koordinaattoreiden ja esittelijöiden kesken, ja mikäli vastuusta ei päästä yhteisymmärrykseen, niin asiasta voisivat päättää valiokuntien puheenjohtajat tai sitten ihmiset saavat tapella suljettujen ovien sisällä tästä asiasta niin kauan, että se yhteinen sävel vihdoinkin löytyy. Peruslähtökohtanahan Sure raportissa oli se, että luvut jäädytetään kohesiopolitiikan osalta ja samoin myöskin maatalouden osalta jäädytettäisiin menot vuoden 2013 tasolle. MFF-neuvotteluiden lopputuloksesta riippumatta jotkut jäsenvaltiot haluavat leikata tätä vielä sadalla miljardilla, mutta parlamentin pitäisi pitää kiinni tästä kahden prosentin tavoitteesta, joka löytyy nykyisestä MFFstä ja se pysyy voimassa niin kauan, kunnes jostain muusta sovitaan. Tämä on meidän, meidän neuvottelukantamme ja tämän verran pelivaraa meillä on neuvotteluiden loppuvaiheessa – Olen samaa mieltä siitä, että meidän on keskusteltava myöskin innovatiivista rahoitusvälineistä. Kollega Kansankin tämän mainitsi. Kuten esimerkiksi siitä, että meillä on takuurahasto budjetissa, joka takaa sen, että Euroopan investointipankin toiminta kolmansissa maissa voidaan varmistaa. Ja kun nykyistä MFF käsiteltiin, niin silloin esitimme tämän ajatuksen, että myöskin SIP ja TNT-kysymyksissä sovellettaisiin samaa lähestymistapaa. Eli kyse ei ollut siitä, että lähtisimme kehittämään vain jotain uutta. Tärkeää on, että parlamentti todellakin osallistuu keskusteluihin näistä rahoituksellisista välineistä ja vaihtoehdoista, ja ettemme luovu siitä, mistä sovimme jokunen vuosi sitten esimerkiksi näistä yhteispäätösmenettelyn alaisuuteen kuuluvista TNT-projekteista. Eli meillä pitäisi olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisilta nämä rahoitukselliset välineet jatkossa näyttävät. On tietenkin selvää, että olimmepa sitten pro-eurooppalaisia tai sisämarkkinoiden puolesta puhujia. Kun sisämarkkinoita yritetään saada toteutettua infrastruktuurihankkeiden kautta, niin silloin voidaan kasvua ja työpaikkoja todellakin saada aikaiseksi. Näitä vaihtoehtoja täytyy tarkastella, mutta ei hinnalla millä hyvänsä niitäkään voidaan hyväksyä. Niin kuin kollega Meissnerkin totesi, mitä tulee meripolitiikkaan, niin nyt puhutaan enemmän infrastruktuurista. Toki komissiolla on tiettyjä ehdotuksia, joista voidaan keskustella, mutta myöskin EIT ja muut vastaavat kysymykset tulisi huomioida silloin, kun tavoitteena on kasvun aikaansaaminen. Ja mitä tulee kohesiopolitiikkaan kohdistetusta kritiikistä, kun katson omaa vaalipiiriäni, niin aina vain keskeisimmäksi kysymykseksi jää se, että mitkä projektit ovat ne keskeisimmät, miten voidaan toimia, jotta varoista saadaan eriten hyötyä aikaiseksi. Siitähän kyse loppujen lopuksi on tulosten aikaansaaminen. Kun keskustellaan yhteispäätösmenettelystä ja budjetista, niin me aina sanomme, että yrittäkää yksinkertaistaa menettelytapasääntöjä. Minä en voi hyväksyä sitä, että tiettyjen ohjelmien osalta hallinnollinen taakka komissiossa tai jäsenvaltiotasolla saa kasvaa nykyisestään. Sitä ei voida hyväksyä, kun puhutaan budjetin konsolisoinnista ja Eilen totesin jo omassa ryhmässäni kulmistilaisuuteen liittyen, että kaiken A ja O on se, että me tarkistamme, mikä on byrokraattinen taakka. Eli onko tulos sellainen, että tilanne paranee entis, aikaisempaan tilanteeseen verrattuna, eli byrokratiaakin tulisi leikata. Ja mitä strategian tulee, kollega Giron tämän otti esille, meidän täytyy suljettujen ovien sisällä keskusteltava strategioista, joita on tarkasteltava olemassa olevien mahdollisuuksien mukaisesti ja ottaen huomioon sen hetkisen neuvottelutilanteen ja ennen huippukokouksen alkua, mutta meidän tulisi ensin katsoa, mitä tämä väliaikaisraportti kertoo ja minkälaisia kommentteja esitetään. MFFn puututaan hyvin laajalti, mutta myöskin yhteispäätösmenettelyyn, mutta eipä juurikaan otettu esille EGNOS, Galileo, GNSS ja muita kysymyksiä. Me olemme aina sanoneet, että me haluamme johdonmukaista budjetointia, mutta nämä ulkoistetut varat täytyy jollakin tavalla huomioida, sillä muuten käy niin, että muut budjetit tulevat kärsimään, varsinkin ne, jotka ovat parlamentin kannalta ne tärkeimmät. Jos emme tähän pääse, niin silloin ongelmia syntyy ja ongelmana voi olla jopa se, että Ennakko sovitaan jo, että vain ainoastaan yksi prosentti investoidaan ja sitten kahdenkeskisin neuvotteluin yritetään varmistaa, että tietyt projektit rahoitetaan. Jos tähän ajaudutaan, niin silloin ei voida puhua siitä, että unionin budjetti olisi johdonmukainen. Minä pelkään, että tämä saattaa johtaa siihen, että vain ainoastaan kymmenen jäsenvaltiota osallistuu hankkeisiin ja loput taas toimivat oman näkemyksensä mukaisesti. Eli tilanne on vielä aivan täysin auki, mutta yleisesti ottaen voin sanoa, että luvut pitää huomioida ilman, että tutkimus, innovointi ja verkkos, verkkojen Eurooppa-väline kärsisivät. Kiitoksia. En halua väärinkäyttää kärsivällisyyttä ja jäsenten kärsivällisyyttä, mutta haluaisin vain yhden asian nostaa esille Äh, Nikosiassa sanoimme kummallekin ryhmälle, että kannatamme parempaa ra- määrärahojen käyttöä ja kohesiota, mutta omituisella tavalla nämä kaksi ryhmää olivat vastakkain. Äh, näiden asioiden tulisi kuitenkaan olla vastakkain. Meidän pitäisi luoda äh, eurooppalaisen lisäarvon ryhmä ja saada siihen 27 jäsentä. Tämä olisi ehkä tapa katsoa koko Euroopan budjettia. Euroopan budjetti on monille jäsenvaltioille, kaikille jäsenvaltioille itse asiassa valtava investointi. Ja kun puhumme kansallisten budjettien konsolidoinnista, joka on prosessi, joka on käynnissä Euroopassa ja jossa on logiikkansa, meidän on ymmärrettävä, että yksi hyvin äh, harvoista välineistä, joka meillä on Euroopan talouden elvyttämiseksi, on eh, Euroopan budjetti, jos se tehdään oikealla tavalla, oikealla vipuvaikutuksella. Eh, kiitoksia. Thank you both very much. Haluaisin kiittää molempia vieraitamme näistä näkemyksistänne ja antamistanne kommenteista ja vastauksista esittelijän ominaisuudessa voin sanoa, että tämän esityksen kohdan käsittelyn jälkeen ihan lyhyesti palaamme vielä tähän kysymykseen. Ja mitä Böge totesi tietyistä tarkistuksista, että ne liittyisivät johonkin yleisempään kuin MFF, niin oikeastaan ennakuitte jo sitä, mitä minä tulen sanomaan. Tämä asia on omissa muistinpanoissani ihan tässä yläpäässä. Mutta viikon päästä tulette saamaan meidän näkemyksemme tietoon ja oli hienoa, että pääsitte tänne meidän vieraaksemme. Ja haluaisin kiittää teidän periksi antamattomasta lähestymistavastanne ja valmistelevasta työstä. Niin neuvosto on alligaattorin vihollisemme, niin muistatte, mitä sanoin aikana. Että neuvosto se vaan niin vedenpinnan alapuolella ja sitten kun vähiten sitä odottaa, niin neuvosto sieltä syöksyy kohti ja nappaa. Näin minun mielestäni neuvosto toimii. Oikein paljon kiitoksia. Okay, next item is the... No niin, sitten vielä monivuotisten rahoituskehysten osalta tämä lausunto. Ja kesätauon takia kaikilla kielillä näitä tarkistuksia ei löydy, mutta meillähän on kaksi yhteisesittelijää ja me yritämme huomioida sen, mitä he ovat sanoneet 17. päivä syyskuuta äänestys toimitetaan. Esityslista on muutenkin jo täynnä, joten ehkäpä olisi paikallaan varata kompromissien viilausaikaa ensi viikolle. Niin, mitä tulee näihin tarkistuksiin, niin eh, suurimmalta osin sopivat omaan tekstiini. En halua nyt lähteä yksityiskohtia setvimään – mutta tulen huomioimaan tämän tavallisen lainsäätämisjärjestyksen ja MFF-kysymyksen ja niiden välisen eron. Ja mitä tulee tarkistuksen 13 otsakkeisiin liittyen, Eli tässä toimimme todella, meidän täytyy varmistaa, ettei me lankea tähän neuvoston virittämään ansaan, vaan toimimme siten, kuten olemme jo aikanaan sopineet. Yleisesti ottaen sanoisin, että meidän tulisi esittää lyhyt, ytimekäs viesti, jolla saamme neuvoston vakuuttuneeksi asiasta ja varmistaa, että asia pysyy hanskassa myöskin Euroopan parlamentissa. On tärkeää, että varoja on riittävästi käytettävissä liikenteen puolella, jotta voidaan varmistaa, että kasvua ja työpaikkoja voidaan saada aikaiseksi. Ei tämän enempää tästä kun katsotaan tarkistuksien sisältöä, niin ne näyttävät hyvältä ja ehkäpä on parempi, että palataan asiaan ensi viikolla, katsotaan löytyisikö toimivia kompromisseja. Ongelmia löytyy 2, 4 ja 7 osalta 5, 12, 24, 9, 10 ja 25 20, 32, nämä tarkistukset aiheuttavat ongelmia, mutta kuten sanottu, minä kyllä todellakin yritän parhaani mukaan löytää toimivan kompromissin, jottei synny tätä ongelmaa MFFn ja tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen osalta. Monet tarkistukset, niin minä uskon, että yhteensä vielä löytyy 14 ja 14 rahoitusvälineistä ja sitten 26 ja 27 ja 28. Minä uskon, että nekin saadaan jotenkin linkitettyä toisiinsa. Ja monista tarkistuksista on varmaan hyötyä, kuten ajalla Senderin ykköstarkistus ja kolmonen sekä 6 ja 21 ja 17 ja 19. 30 ja 36, jonka kollega Fidanza on esittänyt PK-yrityksiin liittyen. Minun mielestäni se on erinomainen, jopa parempi kuin aikaisemmat, joten eiköhän siltä pohjalta päästä eteenpäin. Näin minä ainakin aion toimia. Muistuttaisin teitä vielä siitä, että 18. päivä syyskuuta on tarkoitus äänestää asiasta valiokuntatasolla ja budjettivaliokunnassa asiasta äänestetään 18. päivä lokakuuta. Onko jotain huomautettavaa? Kaikki ovat tyytyväisiä. Kesine, sinulla on jotain huomautettavaa? Kyllä tämä sopii minulle. Kyllä, tämä kuulostaa ihan hyvältä. Jotkut tarkistukset eivät kyllä mene seulanin läpi, mutta sisällöllisesti ne ovat ihan kunnossa, mutta yritetään nyt saada sellaisen kuntoon, että ne saadaan ujutettua tähän tekstiin mukaan, mutta palataan asiaan sitten Strasbourgissa ensi viikolla. Sopiko tämä? No niin, oikein paljon kiitoksia. Muita asioita esityslistalla ei olekaan, joten kiitokset kaikille, myös tulkeille. Muistuttaisin teitä siitä, että seuraava kokous järjestetään Brysselissä 17. syyskuuta kello 15 alkaen. Oikein paljon kiitoksia.